Colleagues, I think uh, we will start the, the meeting. Hyvät kollegat, aloitamme kokouksen. Haluaisin kertoa teille myös, että kokous menee tähän web joten yrittäkää hymyillä kuten yleensäkin. Komission jäsen Johannes Haan on täällä tänään. Hänellä annan puheenvuoron seuraavaksi, mutta sitä ennen Muutama kohta. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Kohta numero 11 esityslistalla, joka on Rodi Katsan mietintö, on vedetty pois esityslistalta. Se on lykätty kokoukseemme kesäkuussa, kolmas kesäkuuta. Joten jos tämä muutos sopii esityslistaan, eikä muita pyyntöjä ole esityslistan suhteen, niin esityslistaluonnos voidaan hyväksyä. Toinen kohta liittyy pöytäkirjojen hyväksymiseen edellisestä kokouksesta 17-18 maaliskuuta tänä vuonna. Tämän kokouksen pöytäkirjat ovat teillä ja ne on jaettu kaikille jäsenille. Ja kuten tavallista, niin niitä pidetään hyväksyttyinä kokouksen lopussa, jos huomiota vastalauseita ei esitetä kokouksen aikana. Kolmas kohta ovat minun ilmoitukseni. Niitä on vain yksi, hyvin lyhyt. Saatte muistaa, että joulukuussa päätettiin, että lähetetään delegaatio Pariisiin 29. huhtikuuta. Kymmenen kollegaata valiokunnasta menee Ranskaan, neljä Niistä ovat ranskalaisia ja tarkoituksena on katsoa paikan päällä, miten politiikkaa toteutetaan erityisesti Ranskan kaupunkien yhteydessä. Joten nyt haluaisin siirtää kohtaan neljä esityslistalla, joka on keskustelu komission jäsenen Johannes Haanin kanssa. Nyt haluaisin, että komission jäsen pidätte puheenvuoron ja kerrotte meille kaikesta tärkeästä, mitä pidätte relevanttina kohesiopolitiikan osalta. Olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia Danuta, hyvät naiset ja herrat. Minusta on ilo saada olla täällä ensi kertaa nyt keskustelemassa näissä puitteissa teidän kanssanne. Ja uskon, että varmasti tapaamme vielä useaan otteeseen. Nyt olemme tämän ohjelmakauden keskivaiheessa ja voimme olettaa, että tämän kauden lopussa toteutetaan kaksi miljoonaa hanketta. Ja nämä ovat kaksi miljoonaa mahdollisuutta tehdä Eurooppa todella konkreettiseksi kansalaisille. Ja juuri tällaisina aikoina kuin mitä nyt elämme, Nämä ovat äärimmäisen alo- tärkeitä aloitteita ja toimia, jota voidaan antaa Eurooppa, Euroopassa entistä vahvempaa Eurooppa-henkeä ja tunnetta, jotta voidaan välttää sitä tunnetta, että Eurooppa ainoastaan valvoo ja sääntelee. Näin halutaan antaa ihmisille oikeanlaista Eurooppa-perspektiiviä ihmisille. Ja kuulemisessa totesin, että mitään vaihtoehtoa aluepolitiikalle ei ole. Ja jos mahdollista, niin haluamme saada aikaan entistä uudistusmielisempää aluepolitiikkaa. Ja tämä vuosi 2010 on hyvin merkittävä tulevaisuuden kohesiopolitiikan kannalta, esimerkiksi kun otetaan huomioon 2020 strategia ja siihen liittyvä keskustelu budjetista ja budjetin tarkastuksesta. Joitakin päiviä sitten saimme ensimmäisen raportin vuosilta 2006 Ja tässä raportissa oli paljon konkreettisia merkittäviä tietoja, esimerkiksi mitä tulee 1,4 miljoonan työpaikan luomiseen tai siihen, että 20,5 miljoonaa kansalaista ovat voineet hyötyä jätevesien paremmasta käsittelystä ja näin on parannettu hygien, hygienian tasoa. Olemme siis oikealla tiellä, mutta siitä huolimatta heikkouksia on edelleen ja niitä täytyy vähentää. On osoittautunut, että kas, kun kasvuun ja työllisyyteen on innoitu entistä enemmän enemmän kuin viime ohjelmakaudella. Ja samoin on painotettu entistä enemmän äh, budjetin arviointia jo ennalta käsin, mutta tietenkin myös ex post eli jälkikäteen. Nyt haluaisin hieman kertoa teille uusimmista kehityskuluista. Ja haluaisin käyttää tämän tilaisuuden nyt keskusteluun. Jotakin viikkoja sitten pääsiäisenä muistaakseni esittelimme ensimmäisen strategisen kertomuksen, joka käsitteli uusia kohesiopolitiikan keinoja. Siinä 27 jäsenvaltiota ensi kertaa laativat kansallisen raportin niiden omasta roolistaan yhteisten tavoitteidemme täytäntöönpanosta ja yhteisestä hallinnoinnista, koska yhteinen hallinnointi tarkoittaa myös samalla yhteistä vastuuta. Ja haluaisinkin tässä yhteydessä kiittää jäsenvaltioita niiden panoksesta. Varmasti meillä on nyt hyvä pohja tulevaisuuden työlle, tämänkaltaisille raporteille ja kertomuksille, mutta myös muille toimille – ja sille, että jäsenvaltiot todella osoittavat, että ne ovat valmiita lähtemään mukaan aluepolitiikkaan. Tämä on väline, joka lisää vastuuta ja avoimuutta kansalaisiin nähden. Mitkä ovat sitten johtopäätökset tulevaisuutta silmällä pitäen? Lähdetään liikkeelle myönteisestä. Kaiken kaikkiaan jäsenvaltiot ovat tehneet suuria edistysaskeleita sekä ohjelmien täytäntöönpanossa, hankkeiden valinnassa ja erilaisten hankkeiden rahoittamisessa. Tällä hetkellä tilanne on se, että noin 93 miljardia euroa on jo annettu erilaisille hankkeille. Tämä on yhteensä keskiarvolta noin 27 prosenttia talouskriisi on johtanut tilanteeseen, jossa nyt tiedetään, että jäsenvaltiot ähm, yhteisrahoittavat äh, hankkeita aika samalla tasolla kuin aikaisemmin, ja nyt tulokset ovat jo varsin hyviä, ja 14 jäsenvaltiosta meillä on jo tuloksia. 300 50 000 työpaikkaa on saatu näiden toimin aikaan. On tietenkin myös kritiikin sijaa, ja haluaisin puhua tästäkin. On käynyt ilmi, että on joillakin alueilla hankkeisiin liittyviä viiveitä, esimerkiksi energia-aloilla, laajakaistojen ja niihin liittyvien ohjelmien täytäntöönpanossa, mutta myös hallintokapasiteetissa ja ympäristöasioissa. Ja siksi haluaisin lopuksi vielä puhua näistä viiveistä. Hankkeet eivät aina viivästy rahoitussyistä, vaan syitä on myös muita. Esimerkiksi se, että EUn säännöt, ja tämä koskee erityisesti ympäristöalaa, eivät ole vielä osana kansallista lainsäädäntöä. Ja siksi ei ole vielä oikeanlaista pohjaa EUn tuille. Eli jos on kyseessä esimerkiksi tietynlaiset suurhankkeet ja niiden toteuttaminen, tarvitaan myös muka, tai oikeanlaisia lainsäädäntöpaketteja, jotta voidaan toimia. Ja tässä vetoan teihinkin, että todella pääsisimme kansallisella tasolla eteenpäin, koska tarvitsemme tätä pohjaa. On myös asymmetriaa, epäsymmetriaa jäsenvaltioissa, mitä tulee hankkeiden valintoihin. Ja toisaalta, ja haluaisin tätä korostaa, tämä strateginen kertomus on tietynlainen kuva kuvaus tilanteesta. Ja kansallisissa kertomuksissa tuli ilmi tiettyä harmia, ärtymystä, mitä tulee esitettyyn kritiikkiin. Mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin nämä tulokset ovat tärkeitä. Haluaisin kuitenkin todeta, että yksittäiset jäsenvaltiot joko toimittavat tietoja tiettynä päivänä viime kesäkuussa, jotkut vasta marraskuussa. Eli tässä jäsenvaltiot ovat toimineet aika eri tavoin ja tietty absorptiokyky on tullut tässä eri tavoin esiin, koska monet asiat tapahtuvat vasta vuoden lopussa ja asioissa päästiin vasta myöhemmin eteenpäin. Meidän täytyy joka tapauksessa vaatia jäsenvaltioita, kuten olen jo todennut, toteuttamaan täytäntöönpanoa, jotta käytettävissä olevat varat todella saadaan käyttöön. Kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että aluepolitiikan tavoitteena ei voi olla niin sanotusti rahan säästäminen, vaan se, että varat käytetään tehokkaasti, hyvin ja kestävästi niin, että kaikki eurooppalaiset alueet voivat kehittyä kestävästi. Ja tavoitteenamme on, on se, että emme sano, että tietyn kauden lopussa olemme säästäneet näin ja näin paljon, vaan että olemme pystyneet investoimaan tällaisiin ja tällaisiin hankkeisiin, jotka ovat olleet menestyksekkäitä. Tulevaisuudessa on tärkeää, että yhteisrahoitus pidetään yllä se on tietynlainen sitoumuksen osoitus jäsenvaltioilta ja uskon, että se, että investoidaan aluepoliittisiin aloitteisiin, on hyvin tärkeää, jotta saadaan elpymistä taloudessa aikaan. 2020 strategian kohesiopoliittiset tavoitteet ovat sellaisia, että niidenkin täytyy pysyä erilaisten muutosten mukana. Kohesiopolitiikka on kestävän kasvun ja työllisyyden kannalta äärimmäisen tärkeää. Se on tullut tuloksista ilmi ja siksi on välttämätöntä, että kohesiopolitiikka otetaan hyvin tiiviisti mukaan 2020 strategiaan. jossa on järkevää, integratiivista ja vihreää kasvua, jos tätä haluamme, niin tarvitsemme erilaista varojen mobilisointia. Ja kohesiopolitiikka tarjoaa tähän todella sopivat puitteet eri alojen puitteissa niin, että otetaan huomioon eurooppalainen johdonmukaisuus. Aluepolitiikka sellaisena kuin me kuvittelemme sen olevan. Ja tätä ei voi liikaa toistaa. On sellaista, että alueilla investoidaan oikein. On hyvin tärkeää, että investoinnin käsitettä käytetään yhä uudelleen ja uudelleen. Emme puhuisi mistään sponsoroinnista tai tämän kaltaisesta, vaan puhutaan todella investoinneista, niin, että ymmärretään, että siihen liittyy tietty myös palautus. No voidaan tietenkin puhua siitä, minkälaisesta palautuksesta on kyse, mutta periaatteessa kyse on siitä, että alueiden tulisi kehittyä oikealla tavalla niin, että saadaan aikaan eurooppalaista kestävää kasvua, jotta myös kansalaisten elintaso paranee. Toisaalta voidaan keskittyä yksittäisiin harvoihin isoihin prioriteetteihin, mutta toisaalta meidän täytyy katsoa, että tilanne on tasapainoinen 271 alueen välillä. Kaudella 2007-2013 voimme sanoa, että 230 miljardia euroa on nyt korvamerkitty Lissabonin strategian puitteissa. 86 prosenttia menee tutkimuksiin ja äh, innovaatioihin, 46 miljardia ilmastonmuutokseen ja ympäristökysymyksiin ja energiaan. Samoin meidän täytyy varmistaa se, että täytäntöönpano on mahdollisimman joustavaa niin, että pohjaudutaan sekä alueellisiin vahvuuksiin että myös heikkouksiin. En usko, että tai uskon, että kaikilla alueilla on tietty oma identiteettinsä, jonka kautta voimme lähteä toimimaan. On hyvin tärkeää, kun nyt keskustelemme tästä EU 2020-strategiasta, niin pyydän, että omissa vaalipiireissänne ja keskusteluissanne jäsenvaltiossa todella tuotte esiin sen, että kun määritellään yksittäisiä eurooppalaisia tavoitteita, nämä ovat eurooppalaisia globaali, globaalitavoitteita ja keskiarvoja. Itse olen entinen kansallinen tiedeministeri. Tiedän, että jotkin osa jäsenvaltiot ovat päässeet jo yli kolmeen prosenttiin investoinneissaan tutkimukseen, mutta Monet ovat vasta hyvin pitkällä tämän tavoitteen toteuttamisesta, mutta kun pyrimme eurooppalaisiin tavoitteisiin, tarvitsemme myös kansallisia kunnianhimoisia tavoitteita, jotka voivat sitten auttaa siinä, että päästään näihin eurooppalaisiin tavoitteisiin. Ja Lissabonista meidän täytyy ottaa opiksemme se, että Jotta todella pääsisimme eurooppalaisiin tavoitteisiin, tarvitsemme äärimmäisen kunnianhimoisia kansallisia tavoitteita, jotta voimme menestyä. Jotkut ovat päässeet jo tähän mainitsemaan tavoitteeseen. Toiset ovat hyvin pitkällä sanovat, että siihen ei voida päästä, mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että kansallisella tasolla toteutetaan asioita ja silloin voimme olla varmempia siitä, että 2020 strategiaan yhteisesti todella päästään. Siinä on kyse kriisin selättämisestä, tiettyjen rakenteellisten puutteiden sulkemisesta ja siitä, että huolehditaan siitä, että porsanreijät eivät pääse suurenemaan entisestään niin, että voidaan pitää kiinni eurooppalaisesta elintasomallista. Loka-marraskuussa esittelemme viidennen kohesiokertomuksen. Se tuo mukanaan tärkeitä keskusteluehdotuksia tulevaisuuden kannalta ja suoraan sanottuna on hyvin tärkeää, että tästä kertomuksesta tulee osa komission strategisia toimia tämän vuoden työohjelmaa. Ja tämä merkitsee sitä, että vahvistetaan merkittävästi kohesiopolitiikkaa koko komission politiikoissa. Ennen kesää, ehkä metodologisesti kesällä, eli heinäkuussa ja sitten kesätauon jälkeen laadimme kaksi tiedonantoa kestävyydestä ja olen pyytänyt tähän eri tahoja keskustelemaan siitä lähestymistavasta, jota noudatamme. Ja sitten vielä lopuksi budjetista ja sen tarkastuksesta. Kohesiopolitiikka ei ole vähentänyt merkitystään, vaan päinvastoin, ja tuskin yllätyttekään siitä, mitä nyt sanon, ja Danuta Hybner tämän tietää että nyt minun kaudellani on jo laadittu varsin laaja toivomuslista erilaisista hankkeista. Tiedämme, että järkevää konsepolitiikkaa ei voida tehdä ilmaiseksi, vaan tähän tarvitaan oikeanlaiset budjettipuitteet. Ja jos absoluuttisissakin luvuissa talousarvio ei ole merkittävän kokoinen, niin silloin on hyvin hankala toteuttaa yksittäisiä hankkeita, joita meillä on mielessämme. Siksi on hyvin tärkeää ja haluaisinkin pyytää teitä parlamentissa ja täällä valiokunnassa vaikuttamaan siihen – suuntaan, että todella erilaiset alue, alueelliset politiikat saadaan mukaan aluepolitiikkaan, jotta voidaan välttää talousarvion pirstaloituminen. Ja vielä lopuksi. Meidän täytyy todella pohtia vakavasti uudenlaisia rahoitusmalleja. Meillä on vipuvaikutusta monella tasolla ja muutoksia hyvin paljon, koska jos, jos pohdin investointeja ja sitä voinko maksaa investoinnit tavallaan takaisinkin, niin todella katson tarkkaan, ovatko ne järkeviä ja fiksuja vai sellaisia, että niitä ei voi maksaa takaisin. Ja oikeanlaisilla toimilla voidaan parantaa meidän koko toimintamahdollisuuksia. Meidän täytyy pyrkiä vähentämään virhe marginaalia Meillä on tällainen työryhmä regio- ja markt pääosastojen välillä julkisista hankinnoista. Ja valtion aavoistakin tällaista ollaan luomassa, koska nämä ovat virhe maksuissa varsin tärkeitä ja isoja aloja. Ja jos pystymme saamaan aikaan hyvän tasa-arvon, tasapainon julkisten hankintojen välttämättömy, välttämättömy, välttämättömyyksien ja muiden näkökulmien välillä, niin silloin voimme todella käyttää rakennerahaston varoja oikealla tavalla. Kiitoksia, että kuuntelitte minua ja odotan innolla keskustelua. Thank you uh, very much, Commissioner. And you... Kiitoksia komission jäsen, hyvät kollegat. Voimme varmaankin aloittaa keskustelumme. Perinteisesti tehdään niin, että koordinaattorit ensin. En näe koordinaattorilta kuitenkaan puheenvuoropyyntöjä. Lambert Fallister voi kuitenkin, olkaa hyvä. Uh, I should like haluaisin kiittää komission jäsentä aivan aluksi. Sen lisäksi voin vain todeta, että puhuvani aivan lyhyesti. Siis kiitos näistä tiedoista, joista kerrotte meille. Olitte kovin myönteinen myös kuulemisen jälkeen. olette olleet olette hyvin myönteisellä tavalla kertoneet meille asioista. Muutama kysymys minulla kuitenkin olisi. Ensinnäkin, missä määrin olette mukana äh, hankkeessa, josta mahdollisesti tulee tällainen rahoituksen välitarkastelu? Ehkä sitä käsitellään lähellä Barrosson piirre. Oletteko te itse mukana siinä? En tiedä, onko tämä sen parempi kuin mikään epävirallinen asiakirja. Ehkä voimme odottaa yhden kuuluisuuskertomustakin ja sitten arvioidaan työtä, mutta tämä nyt oli ensimmäinen kysymykseni. Toiseksi puhutte myös makroalueista. Ja kuulemisessa totesitte myös jotain tästä. Nyt haluaisin kuulla hiukkasen enemmän kriteereistä. Siis minkä kriteereiden perusteella tätä uutta ilmiötä tullaan kehittämään – Euroopassa. Entäpä sitten Tonavan alue? Myöhemmin tänä vuonna valtuuskunta menee sinne. Voitteko kertoa siitä sen enemmän? Muitakin kysymyksiä minulla on, mutta varmasti moni muukin kollega haluaa puhua. Thank you very much, Constanze Krell. Kiitoksia sitten, Constanze Krell. Dank, eh, Frau Kiitoksia, puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Kolme kysymystä kernaasti esittäisin liittyen myös välitarkasteluun. Aiemmin on kovasti keskusteltu siitä, onko järkevää käyttää rakennerahoja asuntorakentamiseen, kyllä vai ei, ja mi- mihin siellä. Onko teillä tietoja siitä, että käytetäänkö todellakin jäsenvaltioissa rahaa ja missä määrin tähän, vai onko se tällaista toiveajattelua ollut, että kaikkea hyvää voisi tehdä, koska tämä on tärkeää nyt tulevan keskustelun kannalta. No sitten meillä koko parlamentissa on aina tämä ajatus, että N plus 2 tai N plus 3 rahoja ei annettaisi EU-budjetissa muihin, pidetään muihin rakenneprojekteihin eikä makseta takaisin jäsenvaltioille. Miten arvioitte tätä? Olisiko se mahdollista, että tämä ajatus saisi myös neuvostossa enemmistön. Ja Itämeri- ja Tonava-strategia sitten saisi lisää rahoitusta tästä näistä käyttämättä jääneistä varoista tai muihinkin asioihin. Ja kolmas kysymys, joka minua kovasti kiinnostaa, onko jo sellaisia lukuja, että yksinkertaistamisen ja rakennepolitiikan toimenpiteiden kautta niin onko tähän talouskriisin voittamiseen tullut rahoja ja miten suuria nämä luvut voisivat olla, miten paljon näitä maksuja on jo suoritettu? Mikä koko luokka olisi kyseessä, että missä määrä rakennepolitiikkaa todellakin on? Miten sillä on pystytty auttamaan yksittäisiä jäsenvaltioita? We will take maybe one more Otetaan vielä yksi Ramana ja sitten pyydetään komission vastausta. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Herra komission jäsen, aivan aluksi haluaisin kiittää teitä ja onnitella teitä siitä, että te tunnustatte, mikä merkitys on kansallisten viranomaisten mukanaololla tässä politiikassa. Olen iloinen myös, että te osoitatte myös tätä samaa avoimuutta suhteessa tähän ongelmaan, jota alue ja paikallisviranomaiset joutuvat käsittelemään. Haluaisin varsinkin puhua Erasmus-ohjelmasta. Tämä koskee alueellisia ja paikallisia viranomaisia heidän edustajiaan. Olen tässä tekemässä valiokunta-aloitteista mietintöä. Olen korostanut tämän ohjelman jatkamista näille paikallisia alueviranomaisille. Euroopan unionin komissio on juuri kertonut, että ei se haluaisi tätä koehanketta jatkaa. Haluaisin tietää, herra komission jäsen, miksi tällainen päätös on tehty. Niin ikään haluaisin hiukkasen enemmän yksityiskohtia komissiolta myös liittyen siihen toteutettavuustutkimukseen, josta on tullut kovin kielteisiä tietoja. Sitten vielä talousarvion tarkistamisesta. Haluaisin puhua komission laatimasta asiakirjasta, joka liittyy talousarvion tarkistamisessa, siitähän keskusteltiin viime vuonna. Komissio on tehnyt esityksiä, jotka liittyvät varojen myöntämiseen ja kakkostavoitteen poistamiseen ja siihen, että ruvetaan rajoittamaan rahoitusta sen jälkeen, kun liittyminen on tapahtunut. Mielestäni tämä tyyppisiä toimia ei voi hyväksyä, tai niitä on hyvin vaikea hyväksyä uusissa jäsenvaltioissa. Herra komission jäsen haluaisinkin tietää, mikä on teidän näkemyksenne tästä asiasta? Missä vaiheessa voisimme jo odotella asiakirjaa talousarvion tarkistamisesta? Haluaisin myös tietää, mikä on yhteenkuuluvuuspolitiikan paikka tässä budjetissa. Kiitos. Thank you. So we would... Kiitoksia. Joten me pyydämme komission jäsentä kommentoimaan näitä, näitä kysymyksiä. Ja, vielen Dank. Zunächst einmal die ganze Finanz... Kiitoksia. Tämä rahoitusasia ensinnäkin. Kolmannella kvartaalilla tai kesätauon jälkeen, tätä ei ole lopullisesti päätetty, niin on tämä budjetin välitarkastelu. Voi vain kertoa teille, että juuri aluepolitiikka on yksi niin kutsutusta suurista kuluttajista, Big Spender. Siihen on asetettu oma työryhmä. Ja me olemme tässä kovasti mukana tässä asiassa. Ja sitten toiseksi sitten tästä kysymyksestä makroalueesta. Tekisin tässä vielä yhteenvetoa on nämä kolme kuuluisat on NOOta. Kaksi on sympaattista ja yksi sitten voidaan keskustella, onko se sympaattinen. Nämä kaksi sympaattista ovat niihin ei liity lisää hallinnollisia elimiä – mutta ei ole myöskään lisää rahaa. Mutta aina täytyy viitata siihen, että sekä Itämeri että Tonavan strategiassa, niin molemmilla alueilla alueellisissa hankkeissa, naapuriavussa, rahastoissa, Tonavan alueella on myös näitä kandidaattimaita. Eli siellä on suurista rahoista kysymys. Tietysti on paljon ajatuksia ja hankkeita, mutta ajatuksia ja niiden to- toteutettavuus pitäisi paremmin saattaa yhteen, jos tämä voidaan toteuttaa. Eli hankkeet, jotka koskevat monia alueita voidaan yhtä aikaa toteuttaa, niin siinä on jo oma vipuvaikutuksensa. Kolme esimerkkiä. Tonavan alueella esimerkiksi, jos vedenpuhdistuslaitteita suunnitellaan ja vedenpuhdistamo niiden väli on 800 kilometriä, 700 kilometriä, niin ei siinä ole kovin paljon järkeä. On, äh, järkeä, jos, jos rakennetaan siltä, niin tietysti molemmilla puolilla pitää olla siihen intressiä. Tai moottoritie rakennetaan. On vähän järkeä, tiedä mistä puhun. Jos rakennetaan moottoritien rajalle asti ja sitten toisella puolella rajaa ei ole lähelläkään samanlaista jatketta moottoritiellä. Mitä sillä tarkoitan? Eli niissä hankkeissa, joissa tarvitaan monen alueen yhteistyötä, niillä pitää varmistaa yhtenäinen lähestymistapa ja tarvittavat määrärahat. Niin sitten siinä on jo vastaava tällainen vipuvaikutus. Ja sitten sanoisin niille, jotka sanovat, että tarvitsemme lisää rahaa, antaisin vastauksen, että käyttäkää se, mikä on jo periaatteessa käytettävissä kunnolla ja katsotaan sitten uudestaan. Tuo alue, kuten sanottu, siellä on erilaisia konferensseja. Viinissä ja Paratoislavassa oli kolmas konferenssi seuraavaan toukokuussa Bulgaariassa, neljäs konferenssi on kesäkuussa Romaniassa, viides. Ja sitten meillä on tarvittava perusta helmikuuhun, maaliskuuhun mennessä saadaan käytyä läpi kirjallinen tällainen mm, kuulemismenettely, ja vuoden loppuun mennessä pitäisi tällainen käsite saada tälle strategialle, joka sitten Unkarin puheenjohtajakauden aikana sitä voidaan päättää mitä nyt sitten viikko pari sitten sanoin, niin juuri makroalueella ja ylipäätänsä aluepolitiikassa on subsidiariteettiperinte ja se tarkoittaa sitä, että että jos voimme itse jotain tehdä, niin meidän pitää se tehdä, ja sitten jos ei voida tehdä, niin mennäänkö seuraavalle korkeammalle tasolle. Sanon sen sen vuoksi, että joskus minulla on se tunne, että jotkut alueet ovat sitä mieltä, että he voivat sisäiset ongelmansa ratkaista niin, että menevät johonkin makroalueeseen. Tämä ei ole se tavoitteen asettelu makroaluestrategiassa, vaan makroaluestrategiaa noudatetaan silloin, kun tulee ongelmia ja haasteita esille, joita voidaan makroalueella ratkaista, eikä niin, että omia ongelmia siirretään ylöspäin, delegoidaan asuntorakentamisesta. Asia on vielä liian uusi. En voi vielä antaa teille lukuja siitä. N plus 2, N plus 3. Siitä ei ole vielä äh, indikaatioita. Nyt on kolme vuotta pyritty siinä mielessä, että voidaan varmistaa, mutta kun näen tässä rumiinkieltä tietyiltä jäseniltä, niin Älkäämme tässä ajatelko nyt laajentamista. Mitä tulee sitten etumaksuihin ja maksuihin, 29 miljardia euroa on ollut maksuja ja 6,2 vielä viime vuodelta ja nyt kun päätetään 757 miljoonaa, niistä vielä päätetään viiden, osalta, viiden maan osalta koesiorahastosta. Eli tässä on välitön reaktio ollut aluepolitiikan osalta. Sellaisen likviditeetin varmistamiseen melkein 7 miljardia euroa on siinä ollut. Sitten Erasmus-asia. Se on vielä neuvotteluiden kohteena. Täytyy nähdä, että nyt budjetti on käytetty, oli käytetty loppuun. Se, mikä, mikä parlamentti oli päättänyt. Ja nyt katsotaan, miten asiaa voidaan jatkaa. Jos puhuu tästä järkevyydestä, niin siinä tietysti on paljon järkeä, jos tässä nyt jossa päästäisiin keskusteluun paikallisia aluepolitiikkojen kesken Euroopassa. Ja sitten minulla on tässä koesiopolitiikka. Sehän perustuu tähän EU 2020-strategiaan. Siinä on nyt ajankohtaisia, tai tämä ajankohtaisessa komission toimintaohjelmassa Myöskin aluepolitiikalla on tuon 22-strategian lisäksi suuri näkyvyys, eli tämä herkkyys tälle asialle on lisääntynyt ja se on, se on hyvä asia ja kiitän tässä, tässä mielessä teidän tuestanne siinä. François Alfonsi, please. François Alfonsi, olkaa hyvä. Herra komission jäsen, kiitos näistä selityksistä. Omalta osaltani minua pisti silmään kuitenkin tämä ero kun ajatellaan, miten te kuvailitte ehtoja, jotka olivat taustalla, kun ohjelmaa laaditte, tai sitten niitä nykyisiä tilanteita kriisin jälkeen ja valtavaa vääristymää, jota on ollut. Ei välttämättä kuitenkaan näissä mukautuksissa ole mukana, jota esitätte. Ainakaan ne eivät tule näiden vääristymien mittaisia. Ollaan tavallaan vain puolessa välissä, siksi täytyy tarkemmin miettiä, tapaa, jolla ohjelmia on laadittu. Miten voitaisiin olla tehokkaampia näissä olosuhteissa, jotka ovat nyt uudet myös aluekehityksen alalla. Yksi seikka vaikuttaa erityisen heikolta tässä toimeenpanossa. Nimittäin jos ajatellaan suhdetta ympäristöön, nyt on jo useita alueita, joilla on omat ilmastosuunnitelmansa, jotka ovat seuranneet Kööpenhaminan huippukokousta, osallistuneet tavallaan toiseen ilmastonmuutoksen torjuntaan. Eikö se voisi olla myös varojen käytön yhtenä ehtona? Me olisimme ainakin sen puolella. Ja sitten uskon, että paitsi että mitä te joudutte tekemään jäsenvaltioiden kanssa arvioinnissa, haluaisimme, että olisi jotain seikkaperäisempääkin mukana. Olisi mukava, jos olisi neuvotteluja alueidenkin tasolla, koska siellähän ne ohjelmat toteutetaankin. Um, Olgi Vlasak, please. Oldrich Vlasak. Pane komisaři, paní předsedkyně, eh, dovolte, abych také uvítal možnost... Kiitoksia. Kiitoksia. Minäkin haluaisin esittää kysymyksiä. Herra komission jäsen, totesitte, että on hyvin tärkeää yksinkertaistaa sääntöjä, erityisesti mitä tulee julkishankintoihin, koska juuri tuohon alaan liittyy suurin määrä virheitä. Onko teillä tietoja siitä, miten yksittäiset jäsenvaltiot suorittavat nämä tehtävät toteutuksen tasolla? Pyrkivätkö ne todella yksinkertaistamaan jonkin hankkeen sisäistä sääntelyä tai sääntöjä? Vai jääkö tämä yksinkertaistaminen ainoastaan parlamentin tai komission kontolle? Ja sitten nyt olemme päässeet entistä parempaan eurooppalaisten varojen käyttöön. Ja siksi kysyisin, miten voimme integroida tämän tietyn periaatteen entistä paremmin. Ja sitten kolmanneksi yksittäisten rahojen ja varojen käyttö. Valitettavasti meillä on esimerkkejä esimerkiksi maatalousrahaston käytöstä. Siinä ei lasketa suurimmissa, tai siinä ei lasketa ollenkaan arvonlisäveroa, kun taas suurimmissa hankkeissa se lasketaan. Ja tässä syntyy ero, kun miten tämä voidaan selittää edunsaajille. Sitten joustavuus mikä teidän mielestänne on tulevaisuuden joustavuus? Sitä ei ole vielä kunnolla määritelty. Um, I believe uh, Elioro is not here with us. Uskon, että Elioro ei ole paikalla, joten pyytäisin John Baftonia seuraavaksi. Uh, thank you, um, Madam Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin ottaa esille pari seikkaa, jotka ovat esille olleetkin jo lähinnä välitarkastelu ja minun murheeni jotka liittyvät pidempän aikavälin. Tiedän, että herra Haan kerrotte kuulemisessakin siitä, miten, kuten Wales on yksi maa, jossa on pelkoa, monissa jäsenvaltioissa muissakin on pelkoa siitä, että rahoitusta ei enää tulekaan tämän kauden jälkeen. Mainitsitte myös, että ellei sitten saada valtavasti rahaa. No nyt on tietenkin liian varhaista vielä suunnitella tai ennakoida, mutta onko teillä mitään käsitystä, kun nyt olette olleet jonkin aikaa virossanne, virassanne, niin pitkällä aikavälillä, kuten täällä jokin totesi, ne tilanteet, ehkäpä Barroson ympärillä tästä keskustellaan, mutta kertokaapa, mikä on teidän näkemyksenne, mihin suuntaan ollaan menossa. George Stavrakakis. George Stavrakakis. President, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, hyvin lyhyesti. Kaksi erityistä kysymystä. Komission jäsen, oletteko luottavainen siitä, että television kausipolitiikan tulevaisuudesta, josta olemme kuulleet, pääsee keskeiselle siellä komission ehdotuksessa seuraavaksi rahoituspuitteeksi Ja toinen kysymys, kohdallisuuspolitiikka on tärkeä mutta niin on myös se, että varmistetaan energiariippumattomuutemme ja ilmastonmuutoksen torjunta EU 2020 tavoitteiden saavuttamisessa. Budjetin arvioinnissa, miten ehdotatte, että lisärahoitus löydetään ilmastonmuutos- ja energiabudjettiin? Oletko sitä mieltä, että budjetti voisi olla marginaalisesti isompi? Niin, että mentäisiin 1,24 prosentin bruttokansantuotekattoon vai pitääkö nykyisiä poliitikkoja leikata? Jos leikkauksia pitää tehdä, niin mistä? Kiitoksia. Thank you, and I would like to ask Commissioner to... Kiitoksia. Haluaisin pyytää nyt komissiota vastaamaan kysymyksiin. Komission jäsentä. Ähm, Kiitoksia. Ensin herra Alfonsille. Esimerkiksi pelkästään viime vuonna noin 80 operatiivista ohjelmaa. Niitä mukautettiin eri tarpeiden ja toiveiden mukaan siitä, mm, sen mukaan mitä alueella löydettiin ja tuli ilmi. Joten ei ole niin, että nämä toiminnalliset ohjelmat niiden hyväksymisen jälkeen olisivat kiveen kirjoitettuja, vaan päinvastoin. Jos todella oikeutetusti on tarvetta muutokselle, niin muutoksia tehdään. Totta kai pyrimme siihen, että strategisia mittasuhteita ei menetetä mielestä. Ja sitten ympäristöystävällisyys. Se ei niinkään ole aluepolitiikkaan liittyvä, vaan se liittyy siihen, että ympäristölainsäädäntö ei ole vielä, sitä ei ole olemassa tai se ei ole EUn lainsäädännön mukaista, joten varoja ei voida käyttää, koska oikeusperusta ei ole. Joten tässä on tärkeää, että ympäristölainsäädäntöä todella mukautetaan. Ja tästä komission ja sen Potocnik on jo keskustellut kanssani. Meillä on tässä aloite yhdessä kahden pääosaston kanssa. Herra Stavrakakis, olette oikeassa. Ympäristökysymykset ovat tavoitteissa hyvin tärkeitä. Ja sitten Vlasak, nämä julkishankinnat. Tässä on kyse siitä, ja Mark pääosasto tätä tarkasteleekin ja sitä, mitä mahdollisuuksia tässä vielä on. Tiettyjä asioita on jo saatu yksinkertaistettua, mitä tulee esimerkiksi summaltaan pienempiin hankkeisiin – Eli tässä on katsottu, miten on toimittu, kuinka tehokkaita on oltu, mutta tuloksia ei vielä voida antaa on liian aikaista. Periaatteessa asioiden kyllä pitäisi toimia, muutenhan niitä ei tehtäisi. Eli tässä, tässäkin täytyy saada aikaan julkishankinnoissa sopiva tasapaino. Ja tämä integroitu lähestymistapa, pyrin varmistamaan sen siten, että hyvin ajoissa otan mukaan myös kollegani ja heidän yksikkönsä ja todella mm, keskustelen heidän kanssaan en pelkästään ohjelman suunnittelusta, vaan myös täytäntöönpanosta ja valvonnasta niin, että todella päästään tavoitteisiin ja pystytään toimimaan joustavasti alueilla. Meistä on hyvin tärkeää ja olemmekin jo päässeet varsin hyvään tulokseen – toimimme tulossuuntautuneesti eri hankkeissa. Ja tähän tarvitaankin todella myös muidenkin pääosastojen panosta. Toivottavasti tämä tilanne pysyy tällaisena jatkossakin. Eli että on on tahtoa komis- komissaarien välillä todella vetää yhtä köyttä. Ei mitään tämän vastaista ole näkynyt ja toivottavasti tilanne tulla pysyy tämän kaltaisena. Teemme yhteistyötä esimerkiksi Cholosin kanssa maatalouden tai maaseudun kehityksessä. Tässä meillä on nämä akselit 3 ja Ja tästä, tätä kautta pyritään parempaan koordinaatioon ja siihen, että sisäisesti voidaan koordinoida asioita ja helpottaa niiden kulkua. En kuitenkaan halua käydä mitään toimivalta keskustelua, vaan käyttää energiani muihin asioihin. Ja sitten tämä talousarvion välitarkastelu, tästä jo puhuinkin. Herra Bafton, en ymmärtänyt nyt sitä, miksi Walesin ei pitäisi antaa jatkossa varoja. Siis kaikkihan riippuu pitkälti siitä, kuinka Wales itse toimii. Mutta enpä usko, että Walesin tarvitsee kantaa mitään sen suurempaa huolta. Sitten energian toimitusvarmuus ja tuleva talousarvio. No, en voi tähän nyt vielä vastata, koska en usko, että budjettiasioista vastaava komission jäsenkään vielä pystyy tähän vastaamaan tällä hetkellä. Tässä on kuitenkin hyvin tärkeät se, että komission sisällä tehdään laajaa yhteistyötä, koska meillä on tiettyjä yhteisiä tavoitteita. Ja on hyvin tärkeää se, miten asioita täytäntöön pannaan. Eli pitää saada aikaan kestävyyttä. Ja tämä onnistuu tällaisen integroidun lähestymistavan kautta – Ja pystymme saamaan tuloksia aikaan ainoastaan yhdessä. You very much, Madame Merci, Madame la Présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja, komission jäsen. Lyhyt kysymys. Mitä mieltä te olette yhteenkuuluvuuspolitiikasta 2013 jälkeen kaikin köyhimmillä alueilla? Mitä keinoja, välineitä aiotaan käyttää – tämän tor- ilmiön torjumiseksi. Thank you. Eh, now Elizabeth Schroeder and... Kiit- kiitoksia Elizabeth Schroeder ja sitten seuraava puhuja. Ähm, ich habe drei kurze Fragen. Kiitoksia. Kolme lyhyttä kysymystä. Ensimmäinen liittyy tähän, että kun on näitä suurprojekteja ympäristölainsäädännössä sanoitte, että on jäsenvaltioita, joissa koko ympäristölainsäädäntö ei ole kunnolla vielä toimeenpantu. Niitä ei siis tarkoita sitä, että niitä ei sovelleta, vaan niitä ei sovelleta suurprojektien osalta. Mitä se tarkoittaa komissiolle? antaa meille suurprojekteja silti? Toinen kysymys koskee strategista kertomusta. Sanoit, että kirjoitetaan siitä, että monissa kertomuksissa – kumppanuus- ja kumppanuusperiaatteen tilaa arvioidaan. Onko sitten kertomuksia, se sitä ei tehdä ja miten komissio niitä käsittelee? Kolmas kysymys koskee strategista kertomusta. Strategisessa kertomuksessa puhuttiin sosiaalirahaston osuudesta ja naisten osuudesta siellä ja sitten EAKRsta. Miten paljon naisia sieltä tuetaan? välillisesti ja välittömästi. Mikä ovat tilastotiedot tästä? Thank you, Mihail Tremopoulos, and then... Mihail Tremopoulos ja sitten seuraava puhuja. Πρόεδρε, ε, κύριε Επίτροπε, Kiitoksia, puheenjohtaja komission jäsen. Minä haluaisin keskittyä tiettyihin näkökohtiin aluekehityspolitiikassa ja osittain liittyen komission strategiseen tiedonantoon energiasta ensinnäkin ja yhteisön suuntaviivoista, niin juurikaan edistystä ei ole saavutettu. Monissa jäsenvaltioissa on saatu hyvin vähän edistystä aikaan ja lahavat jäljessä. Näihin maihin kuuluu minunkin maani, Kreikka. Entäpä sitten kun ajatellaan, miten paljon kaikkien ympäristöön on sijoitettu, niin ei sielläkään ole paljon saatu aikaan edistystä. Entäpä sitten nämä yhteisen suuntaviivat, niin meillä on tämä parikymmentä prosenttia, sitten on ryhmämaita, Kreikka mukaan lukien, jotka ovat törmänneet ongelmiin, ovat jäljessä, kun ovat suunnitelmiaan toteuttaneet. Jos ajatellaan esimerkiksi jätteen käsittelyä, Kreikka on päässyt vain 5 prosenttiin, muut maat 27 prosenttiin. Entäpä sitten riskinarviointi tai jos ajatellaan saastuneiden alueiden palauttamista alkuperäiseen kuntoon, niin nämä maat jälkeen kerran lahavat jäljessä. On myös maita, joissa varoja on käytetty hyvin vähän, ja jälleen kerran Kreikka kuuluu tähän joukkoon. Sitten viimeisempänä, mutta ei vähimpänä, kun ajatellaan hankkeiden valintaa, sosiaalisia rakenteita varten, kouluja, sairaaloita, sosiaalisia keskuksia varten, niin on kuusi maata, jotka ovat yli keskiarvon päässeet. Ja sitten viisi maata, jotka ovat kaukana keskiarvosta. Jälleen kerran Kreikkaan tuossa ryhmässä mukana. Siksi kysyisin, miksi nämä maat laahaavat jäljessä, voidaanko tämä kuilu kuroa umpeen, mitä voidaan tehdä sen varmistamiseksi, että edistystä saadaan aikaan. Den Rikka Manner. Vielen Dank, ähm, Herr Kommissar. Kiitoksia, herra komissaari, näistä tiedoista. Puhutte uudesta rahoitusmallista ja tasapainosta välttämättömien asioiden ja varojen suuntaamisen välillä. Tämä on tietenkin hyvä asia, koska tiedämme, että kaikilla alueilla on omat erityispiirteensä ja siksi uskomme myös, että olisi ihanteellista kehittää oikeanlaiset rahoitusmuodot, jotta saataisiin tehokkuutta mahdollisimman paljon. Konkreettinen kysymykseni kuuluu, onko jo olemassa joku luettelu EU-tasolla välttämättömistä asioista ja miten nämä asiat on luokiteltu maittain tai alueittain? Ja joko teillä on tietynlainen luettelo näistä välttämättömyyksistä. Ja miten tämä toteutetaan, Manner? Puheenjohtaja, hyvä komissaari, haluan kiittää myös omalta osaltani teitä erinomaisista puheenvuorosta ja hyvistä vastauksista, joita olette antaneet. Minulla on oikeastaan kolme kysymystä. Ensimmäisen olette jo hieman viitanneet, se liittyy näihin makroalueisiin. Haluaisin edelleenkin vielä tarkentaa sitä, että, että mikä teillä on sellainen pitkän tähtäimen ajatussuunnitelma liittyen näihin makroalueisiin ja niiden linkittämiseen osaksi tätä yhteistä koheesiopolitiikkaa. Meillä on nyt tämmöinen pilotti, pilottihanke Itämeristrategia, mutta kuinka me tulemme toimimaan sitten jatkossa, kun meille tulee Tonava-strategia, mahdollisesti Alppien strategia ja niin edelleen, muun muassa näissä rahoituskysymyksissä. Olisi tärkeää, että me loisimme jo nyt semmoisen pitkän tähtäimen suunnitelman sapluun, jolla voimme sitten toimia kaikkien strategioiden osalta. Toinen kysymys liittyy myös makrostrategioihin ja nimenomaan tähän Itämeri-strategiaan. Niin kuin sanoin, niin Itämeri-strategia on tärkeä pilotti tässä makroalue strategiakeskustelussa hankkeissa ja sen takia on tärkeää, että tämän strategian implementointia seurataan hyvin tarkasti myös komission osalta. Olette aiemmin maininneet, että tämän implementoinnin osalta komissiossa tullaan esittämään jonkinlaisia papereita, näkemyksiä siitä kehittymisestä koska tämä paperi on tulossa. Nähdäkseni vielä, vielä sitä ei olla komission suunnalta esitetty. Sitten kolmanneksi ää, äh, lyhyt kysymys siitä, että kun Lissabonin sopimuksen artiklassa 174 mainitaan, että kohesiopolitiikan tulee kattaa unionin alue ja muun muassa myöskin tämmöiset harvaan asutut alueet, niin kuinka te komissaarina seisotteko te tämän ajatuksen takana ja kuinka tärkeänä te pidätte myös, myös näiden alueiden huomioimista? Thank you, Commissioner. Yeah. Ja zum Thema Kohäsionspolitik nach äh 2013 jälkeen olen jo usein ilmaissut. Sitä täytyy jatkaa. En ole niin tyytyväinen siihen, että ajatellaan periodeittain, ohjelmaperiodeittain. Tässä pitäisi olla jatkuvuutta, jatkuvaa aluepolitiikkaa, jossa tietysti kaikki, niin kuin, joka vuosi työstetään uudestaan ja valvotaan sitä, että toimivatko asiat vai ei. Säännöllisin väliajoin. Tietysti esitetään tämä eksistentiaalinen kysymys. Sitä en pidä tarpeellisena ja tästä pitäisi päästä eroon, koska, että tarvitaanko aluepolitiikkaa vai ei, koska se on sellainen politiikkaperiaate, joka pätee tulevaisuudessakin sitä täytyy harjoittaa. Se ei ole mitään sellaista, joka vain tietyn ajan olisi olemassa ja sitten olisi ammentanut itsensä tyhjiin, vaan minulle kyseessä on politiikka, joka, jolla, jolla on aina pätevyyttä. Kun se on osa eurooppalaista politiikkaa ja minulla olisikin parempi, että että kun on se, joka seitsemäs vuosi äh, tarkastellaan sen olemassaolon oikeutta, niin siitä pitäisi päästä eroon ja saada enemmän jatkuvuutta. Suurprojekteista, jos siinä ei ole yhteensopivuutta lainsäädännön kanssa, niin sitten ei voida tukea. Eli niitä suurprojekteja ei silloin ole. Ympäristön pääosasto tietää, mitä tässä on tehtävä. Meidän täytyy katsoa, että kansallisella tasolla edellytykset luodaan ja ennakkoehdot. Meillähän oli ylimenokausia vielä, mutta viittaan siihen, että ylimenokausi ovat ylimenokausia ja joskus ne pitää saada loppuun. Ja viivästyksiä on siellä ja täällä ollut tämän lainsäädännön toimeenpanossa. Ja kun ei ole toimeenpantu vielä, niin siellä sitten emme voi antaa hyväksyntää. Mitä tulee? Sitten tulee rahastojen käytössä naisten osuuteen. Ilmeisesti lukuja ei vielä ole. Jos instituutioita tai projekteja tuetaan, niin äh, sosiaalirahastossahan tietysti keskitytään henkilöiden tukemiseen, niin että siellä tietysti sukupuolispesifinen arviointi on mahdollista. No Kreikasta. Tässä tietysti huomataan tämä kriisi, jolla on suuri rahoitusdimensio myös, että voidaanko projekteja toteuttaa vai ei. Mutta yleisellä tasolla voidaan sanoa, että jos sillä tällä listoja julkaistaisiin, jossa olisi maita, niin sitten täytyy olla pakosta sellaisia, jotka ovat keskiarvoa alapuolella ja yläpuolella. Olisi epätavanomaista, jos kaikki olisivat siinä keskellä. Tällaisia listoja. Niillähän on se funktio, että ne olisivat motivoivia. Erityisesti niille, jotka julkaistessa ovat siellä keskiarvon alapuolella. Ja se on jo panos sille, tai se on jo panos, että nyt yritetään kovistella, mutta tietysti kyse operatiivisista yksityiskohdista niin, että voidaan kapasiteetteja rakentaa, voimavaroja kehittää paikan päällä. Sekin on Kreikassa varmasti puheenaiheena rahoitusdimension lisäksi. Mutta tämä rahoitusulottuvuus on tietysti Kreikassa hyvin voimakas tällä hetkellä. Enkä ole koskaan kätkenyt sitä, että olen sitä mieltä, että rakennerahastojen varojen käyttö on vaikeassa vaiheessa. Meidän pitäisi huomioida, että rahaa käytetään, jotta voitaisiin antaa panos taloudellisen kasvun aikaansaamiseen. määrärahojen tarpe. Tässä ei ole vielä harkittu sitä, että pitäisikö yksittäisten maiden tarvita, tai tarvitsematko sellaisia, sellaisia, sellaisia tai tällaisia rahoitusinstrumentteja. Meidän täytyy vastaavia rahoitusvälineitä kehittää. Kymmenen kertaistuminen on suunnilleen ollut näissä välineissä vanhaan periodiin verrattuna, mutta missä mittaluokassa tämä nyt sitten on? Noin 11 miljardia nykyisellä ohjelmakaudella. Se on siis suuri hyppäys eteenpäin. Mutta koko budjetista vielä hyvin pieni osa. Minäkin huomannut, että tässä rahoitus eh, järjestelmien luomisessa, niin siellähän ymmärretään yksityisellä puolella vähän eri tavalla kuin komission puolella. Tässähän on kyse siitä, että kehitämme sellaisia välineitä, jotka ovat sopusoinnussa yhteisölainsäädännön kanssa. Ja sitten ne, että ne voidaan panna toimeen jäsenvaltioissa. En usko, että meidän lähestymistapa voisi olla se, että sanotaan jäsenmaalle X, että käytä tämä tai toinen, ja sitten jäsenvaltiolle Y annettaisiin jotain muuta. Me lähdemme mieluumminkin siitä, että sanomme, että minkälaisiin hankkeisiin näitä rahoitusvälineitä halutaan. Jos ajattelen yliopiston rakentamista, niin en usko, että se on sellainen hanke, jossa voitaisiin ajatella rahoitusta. Mutta jos ajatellaan moottoritien rakentamista, niin silloin voi hyvinkin kuvitella, että moottoritien maksujen kautta, niin kuin on ollutkin usein, voidaan järjestää uudelleen rahoitus. Eli mitkä ovat ne projektikategoriat ja luokat, tyypit, jossa tällä rahoitusväline järjestelyllä on sijansa. Mutta siihen kuuluu myös se, että katsomme sitä, että miten julkisten ja yksityisten kumppanuus toimii, PP-kumppanuus. Täytyy katsoa, että mitkä ovat syyt sille, että tässä on menty vähän taaksepäin, minulla on se ajatus, että firmoille, yrityksille, joiden täytyy osoittaa voittoa lopulta, niin projektit, joilla on 30 vuoden rahoitushorisontti, ne ovat niille <clears throat> hankalia. tässä tulee erityisesti kysymykseen oikeusvarmuus yksityiselle puolelle, kun nämä rahoitukset ovat niin pitkiä, niin siinä on tiettyä epävarmuutta. Mutta nämä ovat asioita, joita täytyy katsoa ihan rauhassa. Makroalueet vielä kerran. Ne ovat aloitteita, jotka ovat kovasti rakennusvaiheessa. Emme me katso nyt kartta ja sanoi, että tässä voisi olla makroalue ja tässä voisi olla makroalueella. Tiedättehän, että on jo paljon makroalueellisia ideoita, jotka voidaan laskea, niitä on enemmän kuin eh, olemassa käsissä sormia. Joten uskon, täytyy nyt katsoa, että miten tämä nyt sitten tosiasiassa toimii. Ja Itämeri-strategiassa on ajateltu, että 2011 toisella vuosipuusikolla olisi ensimmäinen kertomus esiteltäisiin siitä, että miten nämä projektit on sitten toteutettu ja onko siellä kestävää kehitystä havaittavissa. Toivottavasti olen kaikkiin kysymyksiin nyt vasta- vastannut. Kiitoksia komission jäsen. Nyt on vähän pieni ongelma. 13 kollegaa vielä haluaa kysyä kysymyksen ja noin 10 minuuttia aikaa teille kaikille ja komission jäsenen vastauksille. Vastaukset ovat olleet kovin kattavia, joten haluaisin, että kysytään puolen minuutin aikana kysymys eikä kommentoida mitään, koska muuten men, menee aikaa seuraavalta kohdalta esityslistassa. Toivottavasti komission jäsen pääsee vielä ennen kesää äh, jatkamaan keskustelua toisen kerran. Joten seitsemän kollegaa hyvin lyhyt kysymys. Ja sitten toinen kysymysryhmä. Michel Toiler, olkaa hyvä. Ja Frau Vorsitzende. Hyvä puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Kiitoksia siitä, että otitte innovaatiot kertomuksiin mukaan. Tämä oli kysymykseni myös kuulemisessa. Ja te puhuitte varojen myöntämisestä, sitä, että tässä EAKRssä on saatu varsin hyviä tuloksia aikaan, mutta kuitenkin on, on myös ongelmia. Voitteko sanoa, millä alueilla näitä ongelmia on havaittavissa ja mistä näitä tietoja voi sa- saada myös aikaisemmilta kausilta? Tilintarkastustuomioistuinhan on kritisoinut tilannetta. Ja toiseksi, joko on arvioita Barkhamin kertomuksesta. Also half a minute. Danke, Frau Vorsitzende. Danke auch äh, Ihnen, Herr Kiitoksia komission jäsen selkeästä vastauksesta. Minulla on pyyttö ja kysymys. Voitaisiinko Tonava-alueen strategian äh, jäseniltä, kollegoilta esittää heiltä tietoja jo toteutuneista hankkeista ja myöskin konferenssien tuloksista. Kysymys. Tässä olisi vielä valaisemisen varaa ainakin minulle. Aluekehitty, aluekehityksen leikkaukset, miten tässä aiotte edetä? Toisaalta sanottu, että alueavuissa ei pitäisi tulla leikkauksia missään olosuhteissa. Konkreettisesti ajatellaan Kreikkaa. Sanotte, että pitäisi erityisesti investoida. Ja kun on nämä tiukat yhteisrahoitussäännöt, miten se kestävyyden kanssa käy yhteen? Ja miten, miten sillä tämä Reenin selkeät lausunnot että leikkauksia voi tulla tällaisille upiniskaisille vaje, vaje, vajesääntöjen rikkojille. Kiitoksia. Kolme kysymystä. Mitä komissio aikoo tehdä, jotta se pystyy toteuttamaan 30 operatiivista ohjelmaa. Nämä kaikki ohjelmat liittyvät eri maihin. Miten nämä valitaan yli 400 hankkeesta? Sitten toiseksi, nyt olemme N plus 3 vaiheessa ja kysymykseni kuuluu, nyt toimimme puolet hitaammin kuin 2000-2006 kaudella. Onko teillä joku ohjelma, jos tämä jatkuu tähän malliin? Jos vauhti on jatkossakin näin matala, niin mitä aiotte tehdä? Sitten tämä kertomus. Aiotteko te jatkossakin tehdä töitä tämän kertomuksen tai raportin suhteen vai ette. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Zwrócił... Kiitoksia komission jäsen. Kiinnititte huomiota siihen, että jäsenvaltiot mitä suurimmassa määrin toteuttaisivat kohetiopolitiikan tavoitteita. Ymmärrän niin, että niin tapahtuukin. Kysyn, että mikä on se skaala, missä eri jäsenvaltiot osallistuvat kohesiopolitiikan politiikan tavoitteiden toteuttamiseen, enkä ajattele tässä EU-budjetin rahoja, vaan oma osuus, tämä lisäosuus. Koska tämän mittakaavan valvominen tulevaisuudessa osoittaa tarpeen tasoittaa nämä osuudet, kun nyt kohesiopolitiikkaa seuraa politiikassa, niin se perustuu pelkästään EU-rahoihin. Muissa maissa 2020 tavoitteet, niihin kiinnitätte huomiota, toteutetaan niin, että on enemmän jäsenvaltion budjetista varoja siihen, ja siitä tietysti täytyy iloita. Mutta tämä tilanne vaikut, aiheuttaa sen, että nämä erot alueiden välillä kasvavat. bardzo. Jan Olbricht, Kiitoksia sitten Jan Olbricht. Komission jäsen, kolme kysymystä. Ja yksi ehdotus, vaikka ei pitäisi puhua mielipiteistä. No ensinnäkin, koskien 2007-2013 politiikan toteuttamista, oletteko sitä mieltä, että pitäisi tämän kauden aikana pitäisi ottaa käyttöön jotenkin muutoksia implementaatiojärjestelmässä ohjelmakauden aikana? Pitäisikö tulla vielä tämän ohjelmakauden aikana jotain muutoksia? Toinen kysymys. Mitä kohesiorahaston osalta edustatteko sitä kantaa, että, että sosiaalirahaston pitäisi olla kohesiopolitiikan yhteydessä? Viidennessä kertomuksessa, voidaanko siellä odottaa, että viidennessä raportissa, kuten kolmannessa, on jo valmiina ehdotus järjestelmästä vuoden 2013 jälkeen vai onko milloinkin jotakin alustavia huomioita vasta? Ja se ehdotus. Komission sen on kirjallinen tarve siihen, että selkeällä tavalla, kuten jo osittain teittekin, selvitettäisiin Itämeren strategian asia ja Tonavan strategian asia. Odotukset kasvavat, toiveet kasvavat, kasvaa se vakaumus, että rahaa tulee siihen. Nyt on korkein aika, että yksi selitteisesti pitäisi tämä määritellä. Onko uusi EU-strategia kyseessä vai onko vain kolmannen tavoitteen alueen ohjelma kyseessä. Kiitoksia komission jäsen. Yhteenkuuluvuuspolitiikka, yhteenkytkeminen, liikkuvuus ja viime viikolla sitten tuhkapilvi Islannista. Kun nyt pidetään mielessä nämä sosiaaliset ja taloudelliset menetykset ja se, että tänään Kiina on tehnyt valtavia infrastruktuuria rakenteita yhtä lailla Yhdysvalloissakin, mitä voidaan ajatella, että EU käynnistää merkittäviä hankkeita myös perusrakenteissa, kuten pika, pika, nopeat junat Mustalle merellä asti, Viinistä asti ja muita hankkeita niin, että meidän yhteen kytkeytymisenne kasvaisi ja meistä tulisi myös samanlainen alue. Very much, Commissioner. The floor is yours. Also as briefly as possible. Ja, werde mich bemühen. Ähm, No niin, yritän vastata. EAKR, absorptio. No, tähän en nyt oikein voi vastata, koska tilanne on sekä alueiden välillä että alueiden sisällä erilainen, mutta voimme nähdä sen, että tutkimus- ja kehitysalueilla ja innovaatioissa on paljon erilaisia hankkeita pk-yritysten tukemiseksi. Ja tämä on asia, joka sujuu hyvin. Suurissa hankkeissa on kuitenkin usein ongelmia. Maritio Varker, tästä kysyttiin jo kahteen otteeseen. Minä kyllä käytän häntä jatkossakin neuvonantajana ja varmasti haluaisin jatkaa työtä hänen kanssaan ja hänen raportinsa pohjalta. Ja jatkossa pidetään uusia konferensseja eri sidosryhmien kanssa. Ja hän on tässä työssä mukana. Ja sitten vielä Tonavasta, Tonavan alueesta. Ehdotuksia on koko joukko ja tavoitteena on se, että saadaan aikaan yhteinen strategia niin, että voidaan keskittyä joihinkin painopistealueisiin niin, että tässä ei tulvita nyt aivan joka paikkaan alueelliset ongelmat, joiden luonne on alueellinen, tämä ei voida ratkaista makroalueiden kautta – mutta makroalueiden yhteistyö ja tähän liittyvät ongelmat vaativat myös sitä, tai johtavat myös siihen, että osittain kahdenvälisiäkin ongelmia voidaan ratkaista ehkä paremmin. Ja herra Obermeier, vielä selvennykseksi näistä maista, jotka, joilla on suuria vajeita Itse olen ainoastaan edustanut sitä näkemystä, että rakennerahoituksen tulisi jatkua, aivan kuten tähänkin asti on ollut, eri hankkeiden osalta, sitoumusten osalta, aivan tavalliseen tapaan – Ja koesiopolitiikassa on totta kai myös mahdollisuuksia puuttua tilanteeseen, jos vajetta syntyy, mutta periaatteessa olen sitä mieltä, että aluevaroja täytyisi käyttää alueiden edistämiseen, mutta haluan tehdä täysin selväksi sen, että ei synny nyt kuvaa siitä, että vajeiden aiheuttaja. Vielä lisäksi tässä jotenkin ihailtaisiin ja heille annettaisiin vielä entistä enemmän rahaa. Tätä kuvaa en halua synnyttää. Ja sitten alueellisesta kohesiosta ja täytäntöönpanosta. Tähän kiinnitämme todella huomiota. Se on hyvin hankalaa. Ja voin todeta, että hankkeiden täytäntöön panoo on lisääntynyt, tahti on noussut. Täällä puhuttiin äh, täydentävyydestä. Tässä on selvää, että tarvitaan äh, yhteisrahoitusta ja jäsenvaltioiden täytyy lähteä mukaan rahoittamaan rahoitukseen. Muutenhan mitään yhteisrahoitusta ei ole. Ja tässä ollaan oltu alusta lähtien hyvin kunnianhimoisia. Ja varmasti tähän suuntaan jatkossakin mennään. Meillä on nyt kolme sel- yksinkertaistamispakettia – ja on lähdetty erilaisiin toimiin ja nyt täytyy katsoa, toimivatko nämä toimet. Sitten eräs kollega on todennut, että näiden kahden rahaston on kuljettava tavallaan käsi kädessä ja tehtävä yhteistyötä – kohesiopolitiikasta tarvitaan tietenkin tietoa. Meillä tästä tehdään ehdotuksia, tästä voidaan keskustella. Kuitenkin faktoihin perustuen. Ja sitten tämä viimeinen kysymys luotijunista. No, komissio ei niinkään näitä hankkeita toteuta. Tässä on erilaisia ongelmia ja tehokkuutta syntyy ainoastaan silloin, kun pystymme toteuttamaan tiettyjä hankkeita samaan aikaan niin, että yhdessä maassa ei äh, luotaisi infrastruktuuria luotijunille ja toisessa taas työmatkaliikenteelle. Näiden täytyisi olla yhteensopivia. I would like to urge those of you who, who can resign. Kahdeksan haluan vielä kysyä, ne jotka voisivat luopua, niin luopukaa. Ne, jotka eivät luopu, niin todellakin puoli minuuttia, muuten ei keritä. Simon Peter. Sorry. Ei kun Peter Simon. Drei Fragen beziehen sich auf die städtische Dimension und regionale Entwicklung. Kysyisin aluekehityksestä ja tilastoista. 90-2006, UBAN 1, UBAN 2. Siinä olisi hyvin kalliita pilottiprojekteja viety, saatettu matkaan, mutta hyviä kokemuksia. Nyt nämä sisältöasiat pitäisi valtavirtaistaa, eli ne pitäisi heijastua näissä ohjelmissa. Talous, sosiaalinen puoli, ekologia, mutta näitä ei ole saatu yhdistettyä, sikäli kun tiedän. Nyt jos on kallis kokeiluja, sitten niitä käytännön kokemuksia ei saada käytännössä. Nyt olisikin tärkeää, että 2014 tulisi pakoksi tällainen mm, valtavirtaistaminen operationaalisissa ohjelmissa. Sitten toinen lyhyt kysymys. Alueellinen yhteistyö jäsenvaltioiden sisällä. Metropolinisen ympäristön välillä on usein ongelmia. Miten tässä voisi olla yhteisöaloitteita tässä ongelma, ongelmakentässä. Sitten kolmanneksi hyvin lyhyesti jäsenvaltion sisällä on sellaisia alueita, jotka ylittävät Brysselin määrittämien alueiden rajat. Minun alueeni esimerkiksi on kolmen osavaltion, Saksan osavaltion alueella. Miten tässä saadaan? Siinä on vaikea tässä projekteja aikaan kuin Interreg-ohjelmia jonkun toisen jäsenvaltion kanssa. Olisiko mahdollista 2014 jälkeen tässä saada aikaan helpotuksia uusissa asetuksessa? Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen Haan, kiitos vielä siitä, että kävitte Ranskassa välittömästi myrskyn jälkeen. Sitä arvostettiin kovasti ja ranskalaiset kiittävät teitä vieläkin. Herra komission jäsen, kolme juttua. Ensinnäkin en nyt aivan ymmärtänyt vastaustanne Erasmuksen osalta ja paikallisten toimijoiden osalta. 28 tehtiin tästä mielenkiintoinen raportti ja miten Erasmus on herättänyt mielenkiintoa ja parlamentti on sen juuri jotakin hyväksynyt. Sai vastauksen teiltä suulliseen kysymykseenikin. Siellä on myös Ekotekeko Risk-niminen yritys mukana, joka on tehnyt työtä, analysoinut, arvioinut, missä määrin tämä politiikka on herättänyt mielenkiintoa. Ja periaatteessa tästä analyysistä kävi ilmi jotain hyvin myönteistä. Nyt haluaisin tietää, missä mennään ja mikä on teidän näkemyksenne Erasmuksen osalta. Ja sitten toinen kysymys nopeasti. Kaupunkipolitiikan te visiossanne te totesitte, miten paljon te olitte päättäväisesti toteuttamassa kaupunkipolitiikkaa, todellista kaupunkipolitiikkaa jo niidenkin viikkojen aikana, kun olette virassa ollut. Mihin suuntaan aiotte mennä tämän kaupunkipolitiikan kanssa? Nopeasti aivan vielä kolmas kysymyskin, joka on oikeastaan vain esitys. Oikeastaan haluaisin valistaa teitä oikeastakin. Nimittäin jo 15 vuotta olen seurannut Ranskassa politiikkaa kehityksen ja rakennerahaston osalta varsinkin, voin taata teillä, että tämän politiikan avulla ollaan pystytty konkretisoimaan eurooppalaista politiikkaa meidän alueellamme. Ja minun mielestäni sen ansiosta voidaan kansalaisia lähettää Eurooppaan. Sitä on hankalaa täytäntöönpanna ja joskus imago on hankala, koska rakennerahaston asiat ovat hankalia, raskaita, joskus politiikka kääntyy itseään vastaan ajatellen imakoa. On erittäin tärkeää, että me korostamme läpinäkyvyyttä herra komission jäsen, mutta on niin ikään tärkeää, että emme mene liian valvonnan suuntaan, nimittäin valvonta tappaa toiminnan, ja jos on liikaa valvontaa, liikaa menettelytapoja, niin siinä kyseenalaistetaan tämä myönteinen imako, joka aluepolitiikalla on. Kiitos. Madame Kadenbach. Rouva Kallenbach. Kiitoksia. Oikeastaan voisin jatkaa edellisestä puhujasta. Mielestäni se, mitä tarvitaan kohesiopolitiikassa, kuten komissaari jo sanoi, on parempaa markkinointia. Täällä tiedetään hyvin, kuinka tärkeä kohesiopolitiikka on, mutta jos kysymme asiasta ulkopuolella, niin ihmiset eivät ymmärrä asioita kovinkaan hyvin alue- ja paikallistasolla itse. Tämän tiedän, koska olen tuota peräisin ja tästä tilanne kärsii. Ja uskon, että jos haluamme kansalaisten tuen kohesiopolitiikalle jatkossa, ja erityisesti nettomaksaja-alueilla ja maissa, niin että voidaan investoida Euroopan äh, lähentymiseen, niin äh, emme tarvitse mitään sponsorointia, vaan oikeanlaisia investointeja konkreettisille alueille tai sellaisia investointeja, joista kaikki eurooppalaiset voivat hyötyä. Tarvitaan siis todella selkeää markkinointia ja oikeanlainen käsite, käsite tämän politiikan täytäntöön panosta niin, että eurooppalaiset voivat ymmärtää tämän asian tärkeyden. Patrick Petrulia. You are not here, I understand. Uh, Josif Matula, please. Oh, yes, I'm sorry. Yeah. I'm sorry. Niin, hän olikin paikalla. Komission neuvottelijat ovat juuri saattamassa päätökseen kauppasopimusta Kolumbian ja Perun kanssa, niin se liittyy myös Karibianmeren äh, äärialueiden tuotantoon. Ajattelen nyt tässä Euroopan unionin koko kauppapolitiikkaa. Siinä oikeastaan uhrataan paikallisten toimijoiden toimet näiden alueiden kehittämiseksi. Kolme kysymystä ensinnäkin miksi sitten tällaista strategia 2020, jos ei kerralla ole johdonmukaisia toiminnassa. Toiseksi komission tiedonanto, onko se, tai komission äh, tiedottaminen yksiköiden kesken todellista ja missä määrin? Kiitos. Mulțumesc. Äh, mă opresc la o singură întrebare foarte scurtă. Kiitoksia. Oikeastaan vain yksi lyhyt kysymys. Me Euroopan parlamentit usein esitämme komissiolle toiveita ja meillä on odotuksia. Usein olemme myös kriittisiä äänenpainoissamme. Me harjoitamme erinomaista yhteistyötä komission kanssa. Siksi esitäisin teille kysymyksen. Mitkä ovat sitten teidän odotuksenne meille, Euroopan parlamentin jäsenille? Tämä koskee varsinkin rakennerahastojen joustavuutta. Siihen viittasitte itsekin. <clears throat> Señor comisario, la política de cohesión eh, es fundamental en la construcción del... Kiitoksia. Kohesiopolitiikka on EUn rakentamisessa hyvin tärkeää sekä keskipitkällä että pitkällä aikavälillä. Ja viestini on, että tulevaisuuden kannalta on hyvin tärkeää se, että 2020 strategiassa kohesiopolitiikka todella näkyy. Kohesiopolitiikan kautta Eurooppaa rakennetaan ja siksi tämän täytyy saada mukaan kansallisen tason, tason ja alueellisen tason viranomaiset. Ja kysyisin, onko teillä jotakin välineitä joiden kautta paikallisia aluetasolta voidaan saada lisää Eurooppaa aikaan. Ja viimeinen kysymys. Signor saudare Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen. Te puhutte täällä myös tästä tärkeästä kohesiopolitiikasta, nimittäin ettei käytettäisi varoja on kuitenkin käytetty, kun me puhumme solidaarisuudesta, niin meillä oli materiaalilla varsinainen katastrofi helmikuussa, mutta ei kuitenkaan osoitettu täyttä solidaarisuutta ja se on täysin vastoin, miten tässä on sanottu tämän tuon antamisesta. Meillä oli viime viikolla toinen katastrofi ja Siis kuitenkaan niin tätä vahingon mittakaava on huomioitu avunannossa. Me saimme 1,8 miljardia, miljoonaa euroa. 2006-2008 saimme paljon enemmän ja nyt summa putosi kuudessa vuodessa romahdusmaisesti. Toisin sanoen, mitä aiotte tehdä? Tässä tarvitaan paljon jälleenrakentamista, kun ajatellaan näitä valtavia vahinkoja ja aiheuttuja tarpeet. Me joudumme jälleenrakentamaan paljon. Me tarvitsemme sate- kastelujärjestelmiä. Ja tämä on tärkeää Portugalin aluepolitiikalle. Me olemme jo osoittaneet 300 miljoonaa omia varoja. Ja jotain järkevää tarvittaisi myös solidaarisuuden osoituksena unioniltaan. On puhuttu 30 miljoonasta, mutta jos niitä vertaa varsinaisiin tuhoihin, ja jos ajatellaan missä määrin kanavoidaan varoja solidaarisuusrahastosta, niin onko tämä oikea mittakaava, jos halutaan solidaarisuutta osoittaa? En halua nyt teitä kohdella kaltoin, mutta kysyn vain, aiotteko keskustella tästä kollegiossa – mitä he tekevät kaikkein syrjäisimmillä alueilla, jossa on myös todellisia tarpeita. Meidän täytyy olla joustavampia, kun lähestymme näitä asioita niin, että varoja olisi käytettävissä nopeammin. Pitäisi oikeastaan päivittää sääntöjä, määräyksiä, menettelyä kaikkien hyväksi. Te olette paljon aikaisemmin saanut aikaan, mutta vielä työsarkaa on. You, commissioner, you, you are invited to have the komission jäsenet voisivat vastata tähän viimeiseen kierrokseen. Ja, vielen Dank äh, zum ganzen Thema Städte, Metropolen, Stadt. Niin, no tähän metropoli kaupunkialueiden ulkopuoliset alueet. Ehkä tästäkin voidaan keskustella. Tämä on hyvin äh, moninainen kysymys. On suuria kaupunkeja äh, ja suurten kaupunkien ja niiden periferioiden välisiä jännitteitä. Meillä on ollut tietynlaisten rautatiehankkeiden kanssa aikaisemmin hyviä kokemuksia. Ja rahoitus ei kuitenkaan ole aina päässyt alueelta kaupunkeihin asti. Hollanti ja Rotterdam esimerkiksi, niillä on omia hankkeita jotka ovat toimineet varsin hyvin. Meidän täytyy nyt katsoa, että voimme toimia ilman, että pitää luoda jälleen uusia ohjelmia. Meidän täytyy myös ottaa oppia aikaisemmista toimista ja säilyttää tietyt painopistealueet. Tämä on haasteellista. Sitten alueiden välinen yhteistyö. Kaikkea ei voida ratkaista aina ylhäältä alas, vaan tarvitaan todella alueiden välistä yhteistyötä niin, että ollaan myös ylöspäin yhteydessä. Ja monissa hallintokysymyksissä on tietenkin vielä paljon yksinkertaistamisen varaa. Sitten Erasmus-kysymyksistä. Huomenna tästä kuullaan ehkä enemmän, mutta voin sanoa omalta osaltani, että mielestäni Erasmus-ohjelma on hyvin järkeä, järkevä, mutta sen täytyy olla myös toiminnallinen ja toimintakykyinen – ja tästä huomenna keskustellaan. Sitten markkinointi ja myyminen. Pääosastossa on laadittu tätä koskeva asiakirja, joka teille jaetaan pikaisesti, ehkä jo tulevina päivinä. Siinä on 150 erilaista konkreettista hanketta jäsenvaltioista ja eri aihealueilta – Tämä on aika pumaska. Mutta voitte käyttää sitä ehkä omassa työssännekin vaalipiireissänne niin, että voitte katsoa sieltä markkinoinnin hyviä asioita. Sitten odotukset. Tästä on puhuttukin aika paljon. Brysselissä ja Strasbourgissa täytyy verkostoitua siten, että konsepolitiikassa voidaan säilyttää jo saavutettu taso, kehittyä eteenpäin ja että katsotaan, että alueilla todella täytäntöönpannan asioita, se on tärkeää. Ja kansalliset viranomaiset, mm, heidän huomionsa täytyy saada kiinnittymään siihen, missä vajeita vielä on. Ja mihin ehkä ei päästä. Ja sitten vielä nämä moottoritien maksut. Tästäkin voidaan ehkä vielä kahdenvälisesti keskustella – mutta näyttää siltä, että ne ovat nyt lisääntyneet. Ja Lissabonin sopimuksessakin tähän otetaan äärialueiden osalta kantaa, Sitten erilaiset avustushankkeet vuodelta 2005. Meillä on uudistusehdotus komissiolta, jota parlamentti tuki, mutta neuvosto ei. Olen ollut yhteydessä Espanjan, joka on valtio Ja tätä kautta pyrimme saamaan aikaan joitakin muutoksia tähän. Solidarisuusrahasto ei ole mikään sellainen rahasto, joka olisi käytössä automaattisesti heti. Tästä olemme keskustelleet Georgievan kanssa siitä, että voisimmeko saada tietynlaisia välineitä, jotta nämä varat saataisiin nopeammin käyttöön Solidarisuusrahasto on kuitenkin tarkoitettu jälleen ja tämän kaltaisiin eivätkä asiat suju aina niinkään pikaisesti, jos tarvitsemme parlamentin ja neuvoston tuen. Ja rahoituksesta en voi tähän nyt enää vastata. Olen tavannut Shadinin ja hän on puhunut Portugalin tilanteesta ja on sanonut, että siellä tilanne on ollut varsin hyvä. Varoja on siirretty esimerkiksi Madeiralle ja joustavuutta täältä osin on ollut. Ja se, kuinka monen tason hallinnointia voidaan toteuttaa, on tässä myös hyvin tärkeää. Eli täytyy katsoa, kuinka voidaan varmistaa, että eri tahot saadaan operatiivisiin ohjelmiin mukaan ja että toimitaan myös, myös aluetasolla. Tässä meillä on teidän kertomuksenne, mutta myös alueiden komitean valkoinen kirja ja tältä pohjalta meidän on tehtävä työtä. Thank you. Thank you very much, Commissioner. I think I can say that on behalf... Kiitos ja komission jäsen kaikkien kollegoiden puolesta varmaan on hyvin hedelmällinen ja kattava, kattavat olivat vastauksenne. Tämä on kovin hyödyllistä meille, mutta toivoisin, että saatte tuntea myös siitä konsensuksesta, joka meillä täällä regivaliokunnassa on kollegoiden kesken ja toivon, että näemme vielä ennen kesää keskustelua keskusteluja. Kiitoksia todellakin paljon. Thank you. Um, dear colleagues, we, we don't have any, any break now. I um, mean, those who... Nyt ei ole taukoa, ne joiden pitää lähteä, niin pyytäisin, että lähdette hiljaisesti. Siirrymme kohtaan viisi. Toivottavasti Ramona Nikolmanesku on täällä. Jo, kyllähän on. Nyt on tämä mini kuulemistilaisuus, jonka edustaja Manescu on järjestänyt. Haluaisin aloittaa lyhyellä alustuksella Toivottavasti kaikki kollegat ovat paikalla, jotka kyllä näen. Voimme kuulemistilaisuuden aloittaa ja Rova Manesku, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia, Rova puheenjohtaja. Olemme nyt jo myöhässä aikataulusta ja minä pyrin nyt lyhentämään omaa puheenvuoroani mahdollisimman pitkälle ja puhun tästä valiokuntaloitteesta mietinnöstä, joka aiheena on hyvä hallintotapa. Ensinnäkin muutama sana työasiakirjasta. Siinä on kaksi osaa. Yksi erittelevä osa hyvästä hallintotavasta. Se, tämä hyvä hallintotapa käsitellä asiakirja hyväksyttiin viime vuonna. Sitten tämä toinen osa, joka puolestaan pyrkii tarkastelemaan – hallinnointimekanismeja ja eri vastuita, joita on yhtäältä komissiolla ja toisaalta jäsenvaltioilla. Ensinnäkin tästä alkuosasta. Siinä on joitakin arviointeja ja suosituksia. Vähän sen mukaan, mitä valkoisessa kirjassakin on ollut. Haluaisin ottaa esille muutaman tärkeän suosituksen. Ensinnäkin meidän täytyy ottaa huomioon horisontaaliset ja vertikaaliset tasot hyvässä hallintotavassa niin, että harjoitetaan hyvää yhteistyötä eri hallinnon tasojen viranomaisten kertaa, kesken sosiaalinen ja talouden puoli huomioiden tai sitten samalla tasolla toimivien viranomaisen yhteistyö. Kaikki tämä on erittäin tärkeää tehokkuuden takaamiseksi. Näin voidaan taata myös johdonmukaisempi täytäntöönpano. Sitten toinen tarve, joka liittyy kumppanuuteen. Tällä hetkellä ei oikeastaan niitä ole määritelty kunnolla. Ja meidän täytyy myös tätä periaatetta ryhtyä toimeenpanemaan. Näin voidaan toteuttaa todellista kumppanuutta alue- ja paikallisviranomaisten kanssa. Olen sitä mieltä, että on erittäin tärkeää taata jatkuva vuoropuhelu paikallisviranomaisten kanssa aivan neuvottelujen alkuvaiheesta lähtien. Meidän täytyy käyttää paremmin alueellista yhteenkuuluvuutta hyväksi. Tämä on tärkeä osa myös. Siis meidän täytyy huomioida paremmin alue- ja paikallishallinnon toimijat. Tämä on ennakkoehto myös sillä, että täytäntöpano olisi alueellisessa yhteenkuuluvuudessa tehokkaampaa. Alueellisella yhteenkuuluvuudella on erittäin tärkeä merkitys tässä uudessa strategiassa EU 2020. Se on tullut esille jo myös kuulisen, kuulemisen yhteydessä annetusta vastauksessa. Meillä on paljon erilaisia kumppanuuksia Urban ja Liiderin tiimoilla ollut ja meidän pitäisi edistää näitä kumppanuuksia jatkossakin. Ne ovat yksi väline, jolla voidaan saada aika rajat ylittävää kumppanuutta. Näin voidaan tehostaa aluepolitiikkaa alueen paikallistasolla. Sitten vielä eräs tärkeä näkökohta on yhteisön säännöstöjen yksinkertaistaminen myös jäsenvaltioiden tasolla. Tämä on yksi ennakkoehto myös sille, että voidaan yhteenkuuluvuuspolitiikassa harjoittaa hyvää hallintotapaa. Totta kai meidän täytyy yleisiä säännöksiä, mutta myös EAKR-säännöksiä yksinkertaistaa. Tämä ei saisi olla pelkästään väliaikaista, joka liittyisi pelkästään rahoituskriisiin, vaan yksinkertaistamisen pitäisi olla pysyvää. Lisäksi Erasmus-ohjelma on erittäin tärkeää, että se jatkuisi paikallisissa alueedustajienkin parissa, kuten jo aikaisemmin puheenvuorossani totesin. Meidän täytyy antaa riittävästi varoja tähän tarkoitukseen, kun budjettineuvotteluja käydään. Niin ikään meidän täytyy ryhtyä välttämättömiin toimenpiteisiin, jotta voitaisiin vahvistaa suhteita alue- ja paikallisviranomaisten kanssa. Lisäksi on tärkeää saada aikaan äh, hallintotavasta peruskirja. Tällainen asiakirja nimittäin saattaisi olla erittäin hyvä väline, tehokas väline paremman ymmärryksen kehittämiseksi. Sitten mietinnön toinen osa. Se tarkastelee varsinaista hallinnointia ja sen mekanismeja. Siinä pyritään kohetamaan nykyisiä mekanismeja, kun ohjelmia täytäntöön pannaan. Komission harjoittama seuranta ei ole ollut riittävää tähän asti. Eikä tällä voida korvata niitä riittämättömiä mekanismeja, joita on jäsenvaltioiden tasolla ollut koko ohjelmointikauden ajan. Minä uskon, että jo ohjelman alussa komissiolla pitäisi olla voimakkaampi valvontarooli. Ja sitten täytäntöönpanossa puolestaan jäsenvaltioiden rooli olisi vahvempi. Täytäntöönpanon aikana tapahtuva valvonta edellyttää parantamista. Meidän täytyy vahvistaa ad hoc tarkistuksia ja vahvistaa myös tuen antamista hallinnoit viranomaisten puolella. Näin voidaan oikaista epäselvyydet ja säännönvastaisuudet ja vähentää virheiden määrää. Tiedottaminen ja komission harjoittama viestintä pitäisi keskittyä siihen tasoon, missä on eniten virheitä tapahtunut. Tämä koskee varsinkin niitä kuluja, jotka eivät ole tukikelpoisia tai sitten julkisia hankintoja. Siis silloin, missä epäsäännönmukaisuus on kaikkein eniten tapahtunut, siellä pitää valvontaa tehostaa. Yksinkertaista täytyy myös sääntöjä, jotta menettelyt olisivat helpompia käyttää, käyttäjän kannalta. Ja näin ei menetettäisi niitä mahdollisia varojen käyttöä, joita saattaa olla myös tarjolla. Sitten vielä muita toimenpiteitä. Minun mielestäni meidän pitäisi myös tämän lisäksi vielä vahvistaa sitä tukia, jota komissio on tarjonnut hallintoviranomaisille. Kun ajatellaan, että suurin osa virheistä tapahtuu nimenomaan valvonnan ensimmäisellä tasolla, on erittäin tärkeää taata parempi yhteensovittaminen myös eri valvonnan tasojen kesken. Näin voidaan välttää liikavalvonta tai päällekkäinen tilintarkastus. Kun ajatellaan Jeremia ja Jaspers-välineitä, niin niitäkin on edelleen kehitettävä, koska niissä on potentiaalia. Näin voidaan laata, laatia strategisia hankkeita, jotka ovat laadullisesti ja määrällisesti parempia. Meidän pitää yhdistää myös julkista ja yksityistä pääomaa näihin eurooppalaisiin hankkeisiin. Tuen saajat ja paikallisviranomaiset ovat usein myös peräänkuuluttaneet parempaa johdonmukaisuutta ja myös parempaa joustoa eri rahastoissa niin, että rahastoihin suhtauduttaisiin integroidummin. Voinkin päättää tähän oman puheenvuoroni odotan myös kollegoilta kommentteja. And now, thank you very much. Kiitoksia todellakin tästä alustuksesta. Kolme vierasta on Rova Manesku kutsunut, tai hänen ehdotuksestaan. Meillä on Rova Marisu Syrigurdan, sitten Karola Kunnarsson, joka on alueiden ja kuntien eh, Euroopan tai neuvostosta Luke Hendricks. Sitten PK-yritysten ja käsityöyritysten liitosta, eurooppalaisesta liitosta. Olisi hyvä, jos voisitte nyt esittää arvostukset, jotka ovat ylitä 10 minuuttia. Ja ensimmäisenä voisi Rova Sylitudaan puhua. Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluaisin pyytää Marian Jokun puolesta anteeksi, koska hän ei hätätilanteen vuoksi pystynyt tulemaan Brysseliin. Niin minä korvaan hänet. Kiitos totta kai myös Rova Maneskuulle siitä, että meidän järjestömme voi puhua tässä yhteydessä. No niin, lyhykäisesti luen sen, mitä Rova Marjunu oli ajatellut teille pitää puheenvuorona. Ensinnäkin palautaisin mielen, että meidän järjestömme pitää sisällään 160 paikallisviranomaista lähinnä unionin jäsenvaltioista, mutta myös naapurivaltioista. Järjestös on 37-vuotias ja näiden vuosien aikana se on pyrkinyt edistämään alueviranomaisten roolia yhteisön politiikan täytäntöönpanossa. Se on pyrkinyt kiinnittämään huomiota myös siihen, mikä alueellinen vaikutus tällä politiikalla on. 20-25 vuoden aikana varsinkin meidän toimintamme on mahdollistanut muuttamaan paikallis- alueviranomaisten imakoa yhteisössä. Aluksi imako oli ennen kaikkea sellainen, joka vaati varoja ja oli olemassa lähinnä sitä varten, että tuli hakemaan rahaa yhteisön toimielimiltä. Nyt on kyse todellakin todellisista kumppaneista, toimijoista, jotka myös valmistelevat yhteisön politiikkaa. Heillä on taitotietoa myös täytäntöönpanosta ja se on tärkeä pääoma, varsinkin yhteenkuuluvuuspolitiikassa, jota me nyt käsittelemme tänään täällä. No sitten hallinnosta, valvonnasta, totta kai kumppaneiden suuri määrä on johtanut siihen, että valvontatyö on myös kasvanut ja se on huomattavasti monimutkaisempaa. Mutta on keskeistä, ettei tätä pidetä riittävänä syönä, syynä mennä taaksepäin tässä hallinnossa tai rahoitusvalvonnassa, koska sitä on vuosien saatossa rakennettu rakennerahastossa. Emme saa unohtaa sitä, että nimenomaan tämän politiikan voimana on se, että voidaan mennä näille alueille Euroopan unionin suunnalta. Ja se on tämän politiikan voima todellakin se, että olemme näkyviä lähellä kansalaisia näissä, näinä kriisin päivinä ajamassa tällaisia eurooppalaisia hankkeita. Se on erityisen tärkeää nykyaikana. Entäpä sitten meidän konkreettiset ehdotuksemme? Olemme sitä mieltä, että Euroopan rakentaminen organisaatio, joka on sui generis, edellyttää sitä, että alueet ovat siinä mukana. Ne takavat myös sen, että alueellinen monimuotoisuus säilyy. Vaarana on tietenkin, että jos luovutaan tästä periaatteesta, niin Euroopan unioni redusoidaan pelkästään taloudelliseksi alueeseksi, joka menettää kansalaispohjansa ja pelkästään joutuu politikoimaan. Jos vielä sitten puhun tästä päivän aiheesta, eli hallinnosta, hallintotavasta, niin on todellakin meidän mielestämme olemassa vaarana se, että aluepolitiikan hallinto keskittyy liikaa, koska se ehkä pitkän päälle ei johda edes vähempään monimutkaisuuteen menettelyssä, ehkä päinvastoin jopa, vaan ainakin se vähemmän eurooppa alueilla. Ja tässä mentäisiin todennäköisesti taaksepäin suhteessa kansalaiseenkin ja politiikalta menisi merkitys. Kuitenkin olemme hyvin tietoisia siitä, että ei välttämättä ole kovinkaan paljon kykyä päästä eteenpäin tässä politiikassa. Siksi tähän haasteeseen vastataksemme, kun ajattelemme vielä vahvempaa yhdentymistä, olemme tehneet joitakin esityksiä, kun järjestettiin valkoisesta kirjasta kuuleminen. Aloitekomitea järjesti sen viime vuoden loppupuolella. Esitykset perustuvat poliittisen periaatteen, joka liittyy eurooppalaiseen aluesopimukseen, niin että huomioidaan yhtäältä alueet, jäsenvaltiot ja Euroopan unionin komissio. Meidän mielestämme tällainen eurooppalainen aluepaketti konkreettisesti syntyisi niin, että on kaksi välinettä. Ensinnäkin väline, joka liittyy poliittisen sopimuksen allekirjoittamiseen, tavoitteista, visiosta, painopistealueista, näistä nyt meillä on tulossa tämä strategia Eurooppa 2020. Se on sopimus, joka allekirjoitetaan komission ja kaikkien alueviranomaisten kesken. Tämän sopimuksen myötä alueviranomaiset sitoutuvat hekin toteuttamaan tämän strategian tavoitteita omassa toimivallassaan. Tässä etuna on sen, että voidaan omistajuutta vahvistaa strategiassa niin eikä törmättäisi niihin esteisiin, joita oli Lissabonin strategian yhteydessä. Toinen etu on se, että voidaan taata parempi yhteensovittaminen kaikilla hallinnon tasoilla, unionissa, kansallisella tasolla ja kansallista tasoa alemmalla tasolla. Sitten toinen väline tässä sopimuksessa olisi alue- ja yhteenkuuluvuuspolitiikka sellaisenaan, ja me esitämme, että me sopimustettaisimme tätä politiikkaa enemmän niin, että mukana olisivat alueviranomaiset. Ja siinä voidaan ajatella instituutioiden järjestelyitä äh, kansallisella tasolla, ehkä kahdenkeskeisestikin suoraan komission ja alueviranomaisten kesken, tai kolmikantaisesti komissio, jäsenvaltio ja alueviranomaiset. Toisin sanoen, tämän poliittisen sopimuksen myötä ja sopimusten myötä yleensä voidaan monitasoista hallintotapaa kehittää. Ja siinä on kaksikin etua. Ensinnäkin, tai oikeastaan kolmikin etua. Ensinnäkin me voimme vastuullistaa paremmin politiikkaa. Nimittäin jos alueviranomainen on sopimuks oikeudellisesti vastuullinen, niin hän on myös oikeudellisesti, poliittisesti vastuullinen. Ja niin hän ottaa sydämen asiakseen tämän tehokkaan tuloksellisen täytäntöönpanon. Niiden strategisten tavoitteiden mukaisesti, joita Euroopan unionissa on. Vastuullistaminen on yksi mekanismi vastavuoroisen luottamuksen äh, toteuttamiseksi komission jäsenvaltioiden ja alueviranomaisten kesken. Toinen etu vastuullistamisessa on oikeastaan mitä toinen puoli meidän mielestämme. Se on oikeastaan ainoa keino saada aikaan yksinkertaistamista, jos vastuullistetaan ja luottamuksesta on kyse eri viranomaisten kesken, niin se merkitsee myös, että komissiolla on parempi kyky toimia strategisissa akseleissa, eikä enää, eikä enää joutua, kuten tänä päivänä on käynyt, eikä hukkaa aikaansa pelkästään valvontaan, jonka vangiksi se on joutunut. Vastuullistaminen, yksinkertaistaminen, siis kaksi mitalin kaksi puolta, ja se liittyy nimenomaan politiikan tehokkuuteen enemmän kuin koskaan aikaisemmin tänä päivänä. Se edellyttää kaikkia toimijoita talkoisiin varsinkin näinä päivinä, kun halutaan päästä eroon kriisistäkin. Kiitokset huomiostanne, olen käytettävissänne. Thank you. Äh, Madame Carola Gunnarsson, please. Sitten rouva Carola Gunnarsson. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia, että olette kutsuneet tänne minut CMRn edustajana. Ensinnäkin haluaisimme onnitella esittelijää hyvin lupaavasta työasiakirjasta. Meidän mielestämme siinä on mukana hyvin tärkeitä asioita. CEMRn puolesta haluaisin esitellä muutamia kommentteja tästä asiakirjasta. Ensinnäkin mietinnössä mainitaan – Lissabonin sopimuksen säännökset koskien paikallista ja alue itsehallintoa ja subsidiariteettiprotokollaa. Tämä periaate täytyy kuitenkin myös toteuttaa käytännössä. Ne täytyy toteuttaa sekä politiikassa että lainsäädännöstä. Sen vuoksi CMR pitää erittäin hyvänä, että esittelijä keskittyy kansallis- äh, paikallisen ja aluetason mukaanottamiseen, erityisesti esilainsäädäntövaiheessa. On erityisen tärkeää ottaa mukaan paikalliset ja alueviranomaiset keskusteluihin. Niiden, niitä ei pidä nähdä pelkästään toimeenpanijoina, eurooppalaisen ja kansallisen politiikan toimeenpanijoina. CMR pitää myös hyvänä tätä, tämän vahvan tuen, jota mietinnössä annetaan kumppanuudelle. Kuitenkin kumppanuuden periaate täytyy toteuttaa asianmukaisesti. CMR rohkaisee esittelijä sen vuoksi suosittelemaan, että komissio kiinnittäisi enemmän huomiota kumppanuusperiaatteen soveltamiseen jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden toimesta. CMR pitää hyvänä sitä, että esittelijä vaati komissiota pyrkimään vahvemmin pääsemään tuloksiin tässä alueellisen kohesion tavoitteessa. Nyt on aika toimia, kun rakennetaan näiden hyvien esimerkkien varaa, joita on jo olemassa, ja kun tutkitaan uusia teitä sitä kohti, että tämä tavoite voidaan saavuttaa, niin tämä on relevanttia, kun ajatellaan kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Mutta se on relevanttia myös suhteessa Eurooppa 2020-strategiaan. CMR pitää myöskin hyvänä, että esittelijä puhuu sen puolesta, että että sääntöjä yksinkertaistetaan ja proseduureja yksinkertaistetaan. Meidän mielestämme tämä on elintärkeä asia ja se voisi saada vahvemmankin siellä mietinnössä. Valitettavasti tähän asti paremman lainsäädännön toimenpiteet eivät ole saaneet aikaan tuloksia paikallisella ja aluetasolla siinä, kun hallintorasitetta on haluttu pienentää. Ongelma ei ole pelkästään sen vuoksi tulee tarpe- tarpeettomia virheitä monimutkaisten sääntöjen vuoksi, vaan myöskin äh, paikalliset ja alueviranomaiset, jotka eniten tarvitsevat rakennerahaston varoja, niin he eivät, heitä ei rohkaista hakemaan, kun nämä säännöt ovat liian monimutkaiset. Minulla on samat kokemukset, kun olen keskustellut pk-yritysten kanssa ja sidosryhmien kanssa Tätä voitaisiin myöskin painottaa enemmän mietinnössä. Esittelijä painottaa kovasti valvontajärjestelmää kohesiopolitiikassa. CMR tietysti kovasti tukee tehokasta kulujen valvontaa, mutta samaan aikaan olemme kovasti huolissamme siitä, että tilintarkastuksen ja valvonnan teho, tehostaminen on toiminut sitä vastaan, että äh, rahastvaroja käytettäisiin tehokkaasti. Projektin päälliköiden täytyy kovasti kehittää, kiinnittää huomiota EU-sääntöjen noudattamiseen eikä niin, niin paljon siihen, että miten politiikkatavoitteet saavutetaan. Komission täytyy keskittyä etupäässä siihen, että rakennetaan kapasiteettia ja voimavaroja, jotta voidaan paremmin toimeenpanna politiikkoja ja sitten toiseksi keskittyä valvontaan. CMR pitää hyvänä, että mietintö puhuu sen puolesta, että on integroituneempi lähestymistapa eri rahastojen kesken. Sääntöjen harmonisointi, joita sovelletaan eri rahoitusvälineisiin, on tärkeä askel, jotta voidaan kehittää paikallista ja alueellista potentiaalia. Rohkaisisimme esittelijää edelleen painottamaan tätä tärkeää kohtaa. Ja sitten viimeksi kovasti tuemme sitä, että vaaditaan sitä, että Euroopan parlamentti aktiivisesti otetaan mukaan keskusteluihin kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Mutta kuitenkin suosittelisimme myös sitä, että mietinnössä mainittaisiin tarve myöskin ottaa vahvasti mukaan paikallis- ja alueellisviranomaisten edustajat tässä keskustelussa. Lopuksi haluaisin mainita, CME-määrän työn, joka koskee kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Meidän mielestämme kysymys on hyvin tärkeä. Meillä on ollut tällainen työryhmä, joka on tällaisen työasiakirjan laatinut. Kohesiopolitiikan pääkysymykset ja viestit cmr komitea on sen hyväksynyt. Näitä asiakirjoja olen tuonut tänne mukaan ja niitä löydätte tuolta salin ulkopuolelta pöydältä. Kiitoksia. Kiitoksia, Herra Gunnarsson. Ja sitten pyytäisin, että Luke Henriks esittää omat huomionsa. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin järjestöni puolesta haluaisin kiittää valiokuntaanne, rouva Maneskua varsinkin tämän kerroskuulemisen järjestämisestä ja siitä, että kutsutte meidätkin. No niin, miltä pohjalta järjestömme haluaa tehdä kommentteja yhteistyön tiimoilta? Se täytyy näyttää seuraavissa puitteissa ensinnäkin yli 92 000 alue ja paikallisviranomaisyksikköä unionissa ovat vastuussa yli kahdesta kolmannesta lainsäädännön täytäntöönpanosta. Se koskee paljon myös pk-yrityksiä suoraan tai välillisesti. Sitten jos ajatellaan talous- ja sosiaalipolitiikkaa, nekin ovat valtavia haasteita EU-ssa. 2020 strategiassa varsinkin tärkeimpiä osia työllisyys, energia, väestön kehitys, kestävä työllisyys ja niin edelleen, niillä saattaa olla merkittäviä vaikutuksia yrityksiin, varsinkin PK-yrityksiin. Ja niitä täytäntöönpannaan tänä päivänä nimenomaan alue- ja paikallistasolla. Kolmanneksi oikeastaan 95 prosenttisesti yritykset toimivat alueellisilla markkinoilla joko niin, että on alueelliset markkinat tai niin, että perustuu toiminta ainakin alueelliseen tai paikalliseen tietotaitoon. Tämä on siksi tärkeää, tämä aluepolitiikka kaiken kaikkiaan. Jo meidän kannanotossamme valkoisen kirjaan olemme korostaneet sitä, että jäsentämme mielestä ne alueelliset ohjelmat, jotka liittyvät talouskehityksen, jotka ovat menestyksellisiä olleet, ovat pystyneet siihen nimenomaan yhteistyön laadukkuuden ja kumppanuuden ansiosta. Yritykset, kuten myös työmarkkinaosapuolet ovat olleet tätä mieltä eri alueilla. Sen sijaan alueet, joissa on tehty tiettyjä päätöksiä ilman minkälaista kuulemista, vaan käyttäen yksittäistä kehitysmallia, ne eivät ole osoittaneet samaan tyyppistä menestystä. Siis avain menestyksen on siinä, että on kumppanuutta poliittisten ja taloudellisten toimijoiden kesken. Näin taloudelliset ja sosiaaliset kumppanit ovat kaikilla tasolla yhdessä. Siksi monen tason käsite täytyy ottaa mukaan myös tähän monen tason toimijan käsitteeseen. Eri pk-yritysjärjestöjen edustajat täytyykin ottaa mukaan, kun tehdään ohjelmia tai lainsäädäntöä varsinkin jos ne koskevat näitä yrityksiä, perustuen alueelliseen kehitykseen tai ajatellaan alakohtaistakin politiikkaa. Tämän kumppanuuden menestys perustuu kolmeen kriteeriin. Ensinnäkin poliittista tahtoa tarvitaan, toiseksi tarvitaan yrityskulttuuria ja paik- julkishallintoa ja kolmanneksi ohjelmien työmenetelmiä millä tavalla täytyy sopeuttaa pk-yrityksiin. No niin, palaan näihin kolme kriteeriin. Ensinnäkin poliittista tahtoa tarvitaan. Sitä ei tarvitse sen enempää käsitellä. Se puhuu puolestaan. Toiseksi tarvitaan yrityskulttuuria myös julkishallinnossa. Tähän mennessä on puutteita ollut yrityskulttuurissa, ollut yrityskulttuurin osalta julkishallinnossa, koska Usein ollaan vain käännytty suurimman toimijan puoleen. Alueiden täytyy huomioida kaikki yritykset, mutta niitä ei voida käsitellä yhden koon mallilla riippumatta niiden koosta. Tämä johtaa kielteisen vaikutuksen kahdellakin tasolla. Jos ajatellaan yrityksen ja alueviranomaisen yhtäältä, ne eivät voi laatia politiikkaa, joka huomioisi kaikki toimijat, pienemmätkin toimijat. Ja toisaalta nyt on aivan ilmeistä, että välitason toimijoilla on korvamaton rooli myös kosketuspintana julkishallinnon ja yritysten kesken. Se taso ei ole saanut tunnustusta riittävästi, eikä saa riittävästi tukeakaan paikallista hallintoviranomaisilta. Kokemukset ovat osoittaneet, että Euroopan alue- ja paikallisohjelmat ulottuvat pk-yrityksiin asti, jos siellä on kosketuspintaa välitasoja, joita me edustammekin. Kolmanneksi työmenetelmät ohjelmassa täytyy sopeuttaa vastaamaan pk-yritysten tarpeita, koska siinä noudatetaan paremmankin suurempien yrityksen valvontatarpeita tai tilintarkastussa, niin de facto PK-yritykset jäävät näiden ulkopuolelle valvonnassa, jos ajatellaan hallintotasoja kansallisesti tai alueellisesti, niin se on usein valtava taakka siinä määrin, että PK-yritykset eivät edes voi osallistua näihin ohjelmiin suoraan. Siksi järjestöt ovat vähemmän kiinnostuneita kääntymään rakennerahastojen puoleen. Vain esimerkki. Joillakin aloilla saattaa olla hyviäkin tuloksia, mutta on useita lähteitä, jotka osoittavat, että vain pari-kolme prosenttia pk-yrityksistä ovat tuen saajina. Ja todellisuudessa vain 1-2 prosentin verran näistä varoista hyötyvät riippuen jäsenvaltion tilanteesta. Siksi me olemmekin laatineet kannanoton yksinkertaistamisen puolesta, sen varmasti olette jo saaneetkin. Esitämme 105 yksinkertaistamismenettelyä Se liittyy hallintomääräyksiin ja, ja varojen hallintoon. Sitten lopuksi suosituksia. Ensimmäinen suosituksemme on noudattaa kaksi tärkeintä periaatetta BK-yritysasetuksesta. Ennen kaikkea, että se, mikä on kaikkein tärkeimpänä valkoisessa kirjassakin, se, että noudatetaan periaatteet alueellisella paikallisella tasolla PK-asetuksesta ja olemme samaa mieltä, että Euroopan talouden elpyminen edellyttää myös PK-yritysten tavoitteiden huomioista. Tämä edellyttää kumppanuutta alueen paikallisviranomaisten kanssa. Totesin jo, että 95 prosenttia enemmänkin kaikista yrityksistä toimii paikallisilla markkinoilla. Kuitenkin Euroopan politiikkaa usein on pk-yrityksiä, eh, suuria yrityksiä varten niiden suunnittelemaan. Niillä on suurempi kyky käyttää kapasiteettia ja ne kuitenkin edustavat vain yrityksistä vähemmistöä. Itse asiassa kaikkein pienimmät yritykset ovat kaikkein tärkeimpiä työpaikkojen luojia. Usein maaseutualueella ainoat hankalilla, vaikeilla kaupunkialueillakin ja siksi aluepolitiikan pitäisi enemmän käyttää yrityspotentiaalia, käyttää läheisyysperiaatteen vaikutusta ja omaksua alalta ylöspäin lähestymistapaa. Aloitetaan pienimmistä yrityksistä ja alimmasta aluetasosta. Toinen suositus on, että vain kerran periaate, nimittäin jos ajatellaan varoja yrityksessä niin, että on tehty yksi arviointi pyynnön vuoksi, niin se voitaisiin alueviranomaisen voimin verifioida ilman, että tarvitaan lisäarviointeja kansallisella tai unionin tasolla. Se edellyttää myös monen tasosta keskustelua kaikkien kolmen komiteoiden keskenkin, niin että voidaan vähentää sääntöjen määrää, lisätä tiedottamista, vähentää muodollisuuksia ja niin, että kaikilla kolmella tasolla voidaan toimia tämän vain kerran periaatteen mukaisesti, kuten yritysasetuksessakin. Siksi me haluamme vuoropuhelukulttuuria ja lopuksi kolmas suosituksemme nimittäin horisontaalinen lähipäätösperiaate. Horisontaalinen lähipäätösperiaate pyrkii takaamaan yhtä lailla päätöstä kaikille tahoille, kaikille toimijoille päätöksenteossa, koko prosessissa kaikilla tasoilla. Kiitoksia huomiosta. You, Mr. Hendricks. We also have... Kiitoksia, herra Hendricks. Komissionaristi on myös paikalla. Näin kollegoita regio Todennäköisesti myös joku myös pääsihteeristöstä. Ehkäpä Voisimme pyytää komission edustajia vastaamaan myöhemmin, jos tunnette tarvetta siihen, sen jälkeen kun keskustelu on ollut kollegoiden kesken. Aldrich Flasak ensimmäisenä pyysi puheenvuoroa. Haluaisin tietää enemmän tai vähemmän, kuinka moni haluaa puheenvuoron niin, että voidaan järjestää aikataulu paremmin. Aldrich Flasak, ole hyvä. Pani předsedkyně. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluaisin sanoa, että on hyvä, että saamme näitä uusia ehdotuksia. Näin pääsemme kohti yksinkertaistamista ja saamme entistä avoimemmaksi sen, kuinka näitä varoja käytetään. Tästä materiaalista haluaisin jotakin sanoa. Ensinnäkin yksinkertaistamisesta. Jos haluamme, että kaikki ymmärtävät, niin meidänkin täytyy laatia omat asiakirjamme ymmärrettävän muotoon niin, että voidaan päästä todella avoimempaan suuntaan. Olen tässä suhtaudun myönteisesti tähän kumppanuusasiaan. Se tuo mukanaan sekä tiettyjä oikeuksia että tiettyjä velvoitteita. Ja tarvitsemme metodin, jolla määritellä tämä kumppanuus. Ja tästä yksinkertaistamisesta kysyin jo komissari Haanilta siitä, miten yksinkertaistamistoimia tehdään eri jäsenvaltioissa. Tarvitsemme tietoa näistä ja tarvitsemme mahdollisuuden painostaa jäsenvaltioita, jotta ne todella käyttäisivät näitä yksinkertaistamisperiaatteita. Ja ehkä sitten käännös kysymys. Puhuttiin voimakkaammasta arviointikulttuurista. Uskoisin, että tar- tässä tarvitaan todella uusi menetelmä ja meidän täytyy selvästi sanoa, mitä haluamme ja miten haluamme toimia. Sitten viranomaiset alue- ja paikallistasolla. Tämä on hyvä lähestymistapa koska näin voidaan kouluttaa ja antaa tietoa. Näin, näin voimme kouluttaa kollegoita, jotka käsittelevät näitä asioita. Ja tähän liittyvät myös edunsaajat. Alueiden komitea, mutta ei ainoastaan se voivat toimia tässä kysymyksessä. Meidän täytyy saada mukaan erilaiset aluejärjestöt jäsenvaltioista, koska juuri ne voivat auttaa meitä siinä, että päästään tiedottamaan yksittäisille alueille ja yksittäisiin kaupunkeihin. Sitten tämä rahoitushallinto ja siihen liittyvät toimet. Jeremy ja Jaspers Tähänkin tarvittaisiin oma tahonsa. You very much. Eh, Karampos Angukakis, please. Angurakis. Sorry. Eh, vă mulțumesc, eh, doamna președinte. Prefer să vorbesc pe românește pentru că... Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. Puhun romania niin, että rouva Maneskukin ymmärtää paremmin. Minä uskon, että on tärkeää selventää asiakirjan sisältöä. Siellä on mielestäni kaksi perustavalaatuista ongelmaa. Rouva Manescu haluaa, että hallintotapaa käsitellään usealla eri tasolla. Tämä on uusi ongelma. Ja on aika paljon kysymyksiä, johon, jotka siihen liittyvät. Minä uskon, että tämä asiakirja ei näitä kysymyksiä kuitenkaan selvennä. Yhteistyön merkitys on täällä tullut mainituksi, ja totta kai meidän täytyy vielä tämä jotenkin määritellä haluaisin käsitellä myös asiakirjan valvontaa, joka on tämä toinen osa. Me olemme useaan kertaan keskustelleet näistä ongelmista, joita on olemassa valvontamekanismeissa. Siksi olenkin miettinyt, kun puhutaan hallinnon eri tasoista – Eikö tässä synny vain monimutkaisempia valvontamekanismeja? Hallinnolla on omat tasonsa. Vertikaalinen akseli ja horisontaalinen akseli. Eikö tässä tarvita sitten yhteensovittamista? Näin vain ehkä saataisiin hyviä tuloksia aikaan. Siksi valvontakin monimutkaistuu entisestään. En tiedä myöskään, mihin oikeastaan viitattu, kun todetaan, että pitää valvontajärjestelmä yksinkertaistaa. Onko tässä kyse nykyisestä käytännöstä, joka on aika monimutkaista ja olen siitä samaa mieltä. mutta haluamme kuitenkin taata myös tehokkuuden. Tai sitten me haluamme yksinkertaistaa tehokkuuden säilyttämiseksi. Minusta vaikuttaa siltä, että tässä kokonaan sivutetaan talous- ja rahoituskriisiin. Sehän ei koske pelkästään Romania tai Kreikkaa. Siksi mietin, miten Kreikan hallitus tai yhtä hyvin Unkarin hallitus pystyvät rahoittamaan tällaiset tulevat eurooppalaiset hankkeet, kun tiedämme, että maat ovat vakavassa alijäämän tilanteessa. Kiitos. Thank you and Sean Kelly, please. Sitten Sean Kelly. Pahoittelen, että olin kulttuurivaliokunnan kokouksessa. Henry Henriksson 95 prosenttia yrityksistä ovat paikallisen tason toimijoita, mutta niitä koskevat säännöt, jotka koskevat myös suurempia yrityksiä Euroopan tasolla toimivia. Onko näyttöä siitä, että tämä vaikuttaa kovasti niiden mahdollisuuksien toimia ja olla voitollisia. Ja jos niin, niin mitä asioita voidaan tehdä ja mitä sille tehdään? Kiitos. You, we, we don't have anybody now on the, on the list. Nyt ei ole ketään puheenvuoropyystä listalla enää. Ehkäpä voin. Nyt, niin, Josef Maturalle vielä. Mulțumesc, uh, sigur felicit. Kiitoksia kovasti. Pentru toată problematica aceasta niin haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän käsitteli näitä äärimmäisen monimutkaisia aiheita tässä työasiakirjassaan. Minun mielestäni sekä kansallisia että EU-tason sääntöjä pitää yksinkertaistaa, koska se on ennakko ehto sille, että voidaan hallinnoida asioita entistä paremmin monitasoisesti. Ja yksinkertaistamista täytyy jatkaa. Sitä ei tulisi tehdä ainoastaan nykyisessä talouskriisissä, vaan näiden toimien pitää olla jatkuvia. Ja sääntöjen yksinkertaistamisen seurauksen ei pidä olla kielteisiä, vaan pitää kehittää arviointikulttuuria kaikilla tasoilla, erityisesti alue- ja paikallistasoilla. Samalla haluaisin puhua myös erilaisten välineiden ja rahoitusjärjestelyjen potentiaalista. Niitä tarvitaan ja toivottavasti näitäkin kysymyksiä voidaan käsitellä myös tässä mietinnössä entistä laajemmin. If Kiitos kollegat, oliko muuta puheenvuoropyyntöä? No, jos ei, niin voisin pyytää komission kollegoita ehkä kommentoimaan. Otetaan huomioon kokemukset, joita valvonnasta ja politiikasta on, että miten komissiossa nähdään tämä suhde valvonnan ja tehokkuuden välillä. koskien näitä asioita, jotka, jotka kollegat täällä mainit, koska ymmärrämme, että tällaisessa hallinnoinnissa on, joka on siis tällaista jaettua hallinnointia, niin on sekä eri hallintotasojen välinen vuorovaikutus ja sitten on myös valvonta, joka liittyy komission vastuuseen budjetin toteuttamisesta, joten on tämä kaiken kattava suhde tehokkuuden ja palvelun välillä. En tiedä, haluaisitteko ehkä kertoa meille näkemyksistänne koskien sitä, mitä kuulin kolmelta, kuultiin kolmelta vierailtamme ja myöskin koskien mietintöä. Olisiko teillä kommentteja? Leena Andersson. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia kovasti rouva puheenjohtaja ja mielelläni esitän muutaman huomion työasiakirjaan. Haluaisin kiittää esittelijää työasiakirjasta. Siellä on paljon hyviä mielenkiintoisia ajatuksia, varsinkin liittyen siihen, miten voidaan valvontaa kehittää ja tehostaa. Totta kai myös ohjausta vahvistaa. Haluaisimme reagoida alustavasti myös asiakirjaan, korostaa mitä me haluamme, mitä me olemme tehneet hallinnointi- ja valvontamekanismien kohentamiseksi. Olemme iloisia siitä, että työasiakirja myönteisesti viittaa toimintasuunnitelmaan niin, että voidaan vahvistaa meidän valvontarooliamme rakennetoimissa. Ensimmäiset tulokset, ensimmäinen osviitta, mitä on saatu ohjelmointikaudelta, on todellakin myönteistä. Olisimme mielissämme, jos voisimme yksityiskohtaisemmin käydä keskusteluja näistä tiedoista esittelijänä näiden ihmisen kanssa. 2007-2013 kaudella meillä on oikeudelliset puitteet, tämä helpottaa järjestelmän menoa oikeaan suuntaan. Nyt kansallisilla ja aluetilin tarkastustahoilla on oma roolinsa, kuten puheenjohtaja totesittekin. Siinä on ollut kysymysmerkkejä päällekkäisyydestä valvonnasta ja valvonnan yhteensovittamisessa totta kai se on erittäin tärkeää. taustalla ylipäätään meidän valvontastrategiassamme. Että luotetaan siihen valvontatyöhön, jota tehdään kansallisella ja aluetasolla. Se on tässä yksittäisessä tilintarkastuskäsitteessä mukana käytössä myös tällä kaudella. Olemme myös hyvin aktiivisia ohjelmatyökauden alussa. Sekin tuli esille mietinnössä tässä työasiakirjassa. Me olemme myös sääntöjen mukaisuutta arvioineet, olet aktiivisia tässä, antaneet myös apua hallinnointiviranomaisille, myös alueellisille tahoille. Tätä me jatkammekin. Todellakin me annamme koulutusta, ohjausta sekä jäsenvaltioille kansallisella aluetasolla, mutta myös tuen saajille. Olemme järjestäneet myös kouluttajien koulutusta. Ensinnäkin teemme esityksiä, järjestämme työverstaita alueellisella ja paikallisella tasolla. He voivat puolestaan myös sitten järjestää vastaavia tuen saajille. Tehokkuus. Mikä on oikea tasapaino valvonnan ja tehokkuuden kesken? Kuten totesin, erittäin tärkeä asia on, että ei valvonnassa ole päällekkäisyyttä. Meidän täytyy luottaa työhön, jota tilintarkastusviranomaiset tekevät jäsenvaltioissa kansallisella ja aluetasolla, näin jatkossakin. Me olemme jo toteuttaneet joitakin toimiamme yhteisessä tilintarkastuksessa. Tätä ollaan päivittämässä. Se on strategia, jota teemme yhdessä rakennerahastojen yksikköjen kanssa. Kunhan se on saatettu päätökseen pari viikon kuluttua, mielellämme voimme toimittaa sen esittelijälle ja teidän valiokunnallenne. Tekin voitte esittää näkemyksenne siihen. Sitten vielä totta kai, kun tämä työasiakirja tulee nyt sopivaan ajankohtaankin, kun keskusteluja on käyty tulosten saamisesta 2013 kauden jälkeen, sikälikin se on hyödyllinen. Olemme kiitollisia parlamentille todellakin tästä keskustelusta. Uh, thank you very much. There were also some... Kiitoksia. Oli myös kysymyksiä kollegoilta. En tiedä, haluaisiko joku vieraista, mitä Rova Modesku kommentoida. Tuli kysymyksiä. Esimerkiksi Sean Kelly kysyi pekoyrityksistä. En tiedä, haluatteko kommentoida. Äh, ihan vapaasti voit tehdä niin nyt. Thank you, Chair. Um, I'm afraid I... Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Kelin kysymystä en aivan oikein ymmärtänyt, mutta jos ymmärsin oikein, niin koska todellakin 145 prosenttia pk-yrityksistä toimivat paikallistasolla, mutta ei ole yhteyttä siinä niiden kannattavuuteen. Ymmärsin, että näin. Tämä oli kysymys, mitä voidaan tehdä kannattavuuden parantamiseksi, koska ne ovat toimivat vain paikallistasolla, ymmärsikö oikein? There seem to be subject to rule. Ja kun ne joutuvat noudattamaan samoja määräyksiä, joita on Euroopan tasolla, ne on suunniteltu suuremmille yrityksille. Ja se vaikuttaa niihin, koska on liian paljon virkavaltaisuutta ja niin päin pois, kun se on välttämätöntä sillä tasolla. No, indeed, the, the pro- Todellakin ongelma on, että Suurin osa Euroopan lainsäädännöstä koskee ei pelkästään suurteollisuutta, vaan suuria organisaatioita, suuria yrityksiä sellaisena, koska yleisellä tasolla lainsäätäjät eivät tiedä, miten pk-yritykset toimivat. Pieni yritys ei ole mitenkään yksi yhteen, mutta vain pienempi suuren kanssa. lainsäädännössä on se ongelma, että ei ole tällaista pienet ensin huomioon ottavaa lähestymistapaa lainsäädännössä. Ei oteta huomioon pk-yritysten erityispiirteitä. Ja tätä me yritämme saada aikaan. Selittää poliitikoille, lainsäätäjille sen, miten pienyritys toimii. Olisiko tämä vastaus? Toivottavasti kysymykseen. Sean Colley, he knows the answer to the question. Sean Colley tietää vastauksen kysymyksensä, joten hän on varmaankin jo tyytyväinen. Please, Oliko muilta kollegoilta kommentteja? Much. I would like to... Kiitoksia kovasti. Haluaisin jotain sanoa yksinkertaistamisesta. Se on ollut yksi tämän iltapäivän teemoistakin. Olen erittäin huolestunut rakennerahastoista tänä päivänä. Olen siitä syystä huolestunut, että itse olen puheenjohtajana yhdessä kumppanuudessa Ruotsissa. Ruotsi on jaettu kahdeksaan kumppanuuteen. Olen puheenjohtajana yhdessä näistä kumppanuuksista. Meidän alueellamme meillä on 52 kuntaa. Kun olen käynyt keskusteluja paikallisviranomaisten kanssa, myös alueiden kanssa tässä suuremmassa yksikössä, niin monet sanovat, että ei emme hae rakenne rahaston varoja. Se on liian monimutkaista. Se vie aikaa liikaa laatia hakemuksia. Sitten valvontajärjestelmäkin on liian suuri meidän hoidettavaksemme. Ja sitten kun puhutaan paikallisista viranomaisista ja alueviranomaisista, ja he sanovat, että jos yhdessä keskustelvat pk-yritystenkin kanssa omalla alueellaan, niin, niin hylkäävät kokonaan rakennerahastojen varojen käytön, koska heidän mielestään on liikaa työtä, kun hakee varoja rahastosta ja se on liian monimutkaista myös valvonnan kannalta. Olen huolestunut tästä, nimittäin varat ovat näkyvä esimerkki tunteesta unionissa. Se on myös näkyvä Ruotsissa – jos Ruotsissa näitä ongelmia te kyllä näette nämä varat ja voitte saada niitä eri kumppaneiden kanssa käyttöön yhteiskunnassa, niin että voidaan saada kasvua ja kehittää alueitanne. Siksi minä uskon, että tämä on keskeisessä asemassa, jota on käsiteltävä. Miten yksinkertaistaa helpottaa tätä varojen käyttöä. Muuten tämä ei menesty tulevaisuudessa. Vielä yksi kysymys. Tava, tava, tava, tarvitaan paljon varoja hankkeen alussa, jos se nimittäin saa rahastosta, niin Ruotsissa menee noin yhdeksän kuukautta siihen, että rahastosta ylipäätään saa varoja. Ja silloin pitäisi olla jo vahva kumppani, että pystyy ylipäätään käyttämään varoja omassa työssään. Tästä olen huolestunut kyllä. Ja mielestäni on erittäin hyvä, että esittelijä on keskittynyt myös tähän omassa työasiakirjassaan. Kiitos. Very much in fact what the colleagues are saying is that there is... Kiitoksia. Kollegat sanovat juuri sitä, että on hyvä, hyvän hallinnon ja yksinkertaisen välillä on tiivis yhteys. Da, mulțumesc. În primul rând vreau să le mulțumesc Kiitoksia. Aluksi haluaisin kiittää kollegoita ja asiantuntijoita sekä puheenvuoron käyttäneitä ja komission edustajia. Haluaisin kiittää heitä heidän arvioistaan. Olen vakuuttunut siitä, että tätä mietintöä voidaan yhteistyön kautta parantaa ja tehdä niin, että se saadaan vähemmäs tavoitteitamme. Kaikki toivomme, että menettelyä yksinkertaistetaan ja että edunsaajat pääsevät helpommin käsiksi eurooppalaisiin rahastoihin. Tässä tarvitaan koulutusta, yksinkertaistamista, kumppanuutta. Ja tarvitsemme entistä enemmän apua edunsaajille niin, että virheitä ei syntyisi, koska kuten täällä todettiin, Olemme usein yksinkertaistaneet, mutta eri jäsenvaltioissa yksinkertaistamissääntöjä on transponoitu eri tavoin. Ja siksi eri jäsenvaltioissa on myös ongelmia päästä käsiksi näihin varoihin. Ja meidän täytyy siis kääntyä ennen kaikkea edunsaajien puoleen. Ja jos keskitymme edunsaajiin, pystymme tukemaan sekä alue- että paikallisviranomaisia ja takaamaan paremman pääsyn eurooppalaisiin rahastoihin. Kiitoksia ja odotan vielä teidän panostanne tähän mietintöön. To, to everybody. Kiitoksia kaikille. Mielestäni on, tämä on kovin tärkeä mietintö, jos puheenjohtajana voisin muutaman sanan sanoa. Tässä on että löydetään oikea tasapaino monien haasteiden välillä, jotka liittyvät tällaisen tyyppisen hallinnointiin. Suojellaan veromaksajien rahoja jo budjetissa, mutta myöskin löydään työpaikkoja ja kasvua. Ja tehdään se sellaisella tavalla, että ei hallintoreseptiota kasvateta. Joten jos ymmärsin oikein, koska nyt ensimmäistä kertaa olen tällaista, jotain tällaista kuullut, että ehkäpä väärin ku- ymmärsin, että kun pyrkimyksenä on yhdistää monia tekijöitä ja löytää oikea tasapaino monien osa-alueiden välille, jotka hallinnointiin liittyvät, niin viitepisteenä täytyy ottaa siis nämä lopulliset edunsaajat. Vai voidaanko ajatella, että löydetään oikea tasapaino monien haasteiden välillä vai pitäisikö olla selkeä viitepiste, eräänlainen prioriteetti, joka pitäisi olla loppu edunsaaja, että hän saisi aikaan parhaat tulokset ja muut elementit pitäisi olla alisteisia. Sille sanoa, että pitäisi alkaa lakata välittämästä jo budjetista ihan päinvastoin, mutta että organisoida nämä muut osat eikä niin, että lopullinen edunsaaja saa sellaiset menettelyt, joiden voi hän pystyy saamaan nopeasti vastauksen ongelmiinsa. Mielenkiintoinen lähestymistapa, jota tässä sanotte. Mutta haluaisin myös kiinnittää kollegoiden huomioon yhteen sanaan, jota käytettiin kahdessa arvostuksessa, tai täällä, joka on siis sopimus. On tämä ajatus siitä, että olisi eurooppalainen aluepolitiikka, että siinä olisi kontrakt tyyppisiä sopimuksia alueiden ja kaupunkien välillä ja edunsaajien komission välillä ja Haluaisin komission kollegoiden myös ottaa panemaan tämän merkille, että tällainen kysymys sieltä tulee, että ehkäpä voitaisiin tästä lähestymistavasta kuulla enemmänkin, koska sen useissa asiakirjoissa tulee tämä contract-asia esille, sopimustyyppinen lähestymistapa politiikkaan. Mainitaan täälläkin, se tuli esille äh, tapana yksinkertaistaa, joten Ehkä voisimme pyytää teitäkin ottamaan tämän huomioon, kun edelleen pohditte politiikan yksinkertaistamista ja sen tulevan hallinto, hallinnointia tulevassa. Enempää kommentteja ei täältä näytä tulevan kommentteja. Haluaisin kiittää teitä kovasti ja tämä kohta voidaan Tämä kohdan käsittely voidaan päättää esityslistalla. Kiitoksia kaikille vierailuille. Tämä oli oikein